Allora, buonasera. Se prendete posto. Hyvää iltapäivää. Voisitteko istuutua ja aloittelemme. Allora, per quanto riguarda... No niin. Ensinnäkin esityslistan luonnoksesta. Se on toimitettu sähköisesti. Haluaisin kiittää tässä yhteydessä myös Sager, joka on ollut sihteeristössä pitkään myös koko infossa sitten äänestykset, jotka toimitamme huomenna, paitsi että meillä on Olafin kuulemisten jatkuminen, niin poliittiset ryhmät haluaisivat lykätä äänestämistä 9. marraskuuta kokoukseen tänä vuonna. Jos voisitte tämän vahvistaa, ehkä joku haluaa tästä puhua. Rova Gras ei Vahvistettu siis. Tämä on hyväksytty, tämä lykkäys. Äänestysten osalta 9. marraskuuta. Kukaan ei vastustanekaan. No niin, eteenpäin. Totta kai puheenjohtaja ilmoittaa. Eh, kerromme myös sitten ehdokkaille, että äänestys toimitetaan 9. marraskuuta, etteivät sitten suotta odottele tulosta. Olen iloinen että teillä on kaikki äänestyskortitkin mukana. Kohdassa kolme nimittäin esityslistalla me toimitamme koneellisesti tämän äänestyksen. Mu- muuten menettelystä vielä. Kyse on EUn takuun myöntäminen Euroopan investointipankille Euroopan unionin ulkopuolelle toteutetun hankkeeseen liittyvistä lainoista takuusta mahdollisesti tappion varalta. Tässä puheenvuoronsa ensinnäkin valmistelija, edustaja Deutsch. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Parhaat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Aivan Ensiksi haluaisin sydämellisesti kiittää valiokunnan jäseniä. Haluaisin kiittää myös muiden valiokuntien jäseniä. Kollegat ovat minua tässä työssäni tukeneet tätä asiakirjaa valmistellessa, niin haluaisin kiittää myös valiokunnan sihteeristöä lämpimästi. Ei ole tähän kysymykseen ei liity tai meidän eteemme ei tule vähemmän tärkeitä asioita, mutta jotkut ovat toisia tärkeämpiä. Ja siksi on myös tärkeää, että Euroopan parlamentti osallistuu tähän työhön ja antaa toimivallan Euroopan investointipankille, mitä tulee siis hankkeiden tukemiseen kolmansissa maissa tämä uusi lausunto, muutettu lausunto, on ottanut huomioon useimmat kollegoilta tulleet muutosesitykset ja pyytäisin, että muutkin kollegat pyytäisivät niitä tarkistuksia, joita itse tuen ja näin auttaisivat tässä työssä, paitsi minua koko Euroopan investointipankkia. Kiitos. Grazie. Kiitos, edustaja Deutsch. Jos ei kukaan halua huomiota esittää, voimme suorittaa välittömästi äänestyksen. Aloitamme äänestämällä tarkistuksesta yksi. Koneellisesti äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sì, prego. Olkaa hyvä. Tämä ei toimi, en pysty äänestämään, olen vaihtanut paikkaa kollega kanssa. Ehkä voisimme korjata tämän. Tai olen puolesta ääntänyt, äänestänyt. No niin, kaikki olivat tämän puolesta. Kukaan ei vastannut, eikä tyhjä, olkaa hyvä. Sorry, I, actually I don't have my vote. Anteeksi, minulla ei ole kyllä tuota äänestyskorttiani mukana. Kadotin sen Strasbourgissa, enkä ole saanut sitä sen jälkeen itselleni. Mutta minä nyt täällä näyt, näytän sitten kädellä, miten pitää äänestää. Grazie. Kiitos. Äänestys alkaa kakkosesta. La votazione chiusa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kolme. Äänestys alkaa. ja päättyy hyväksytty. Neljä. Äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty. Tarkistus viisi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kuusi. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän Äänestys alkaa Päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi toimitamme päätöslauselmasta äänestykseen. Näin tarkistettu äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 21 puolesta, yksi tyhjää. Hyvä. Sitten eteenpäin. Esityslistalla Seuraavassa kohtaa meillä on Euroopan poliisiakatemian Sepolin vuoden 2008 vastuuvapauden epäämistä koskeva seuranta. Siinä esittelijänä on Mathieu, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, jos meillä on riittävästi aikaa, niin haluaisin käydä tästä asiasta hieman näkemystä vaihtoa kollegoideni kanssa, sillä kun tarkastellaan Tätä tietoa, joka tähän mennessä on kuljettu, niin budjettivaliokunnassa Niin Juunas, voisinko saada puhua? Kobu on järjettänyt osa näistä varoista asiaa. Seurattiin sitten täysistunnossa viimeisessä budjettiäänestyksessä. Mitä nyt sitten loppujen lopuksi tehdään? Meidän täytyy sulkea nämä tilit ennen loppua, mutta mitä seurauksia tuosta tilien sulkemisesta on? Ja haluaisin mielelläni puhua tämän valiokunnan jäsenten kanssa siitä. Ehdottaisin, että kuunneltaisiin hallintoneuvoston puheenjohtaja, tähän voisi vastata tiettyihin kysymyksiin. Hän kävi paikan päällä viraston uuden johtajan kanssa, mutta hän ei halunnut ottaa asioihin silloin kantaa. Ja hän lähetti meille kirjeen, jonka kaikki varmaan ovat saaneet joka sisältää näitä uusia näkökohtia, joita otettiin esille kuulemistilaisuuden jälkeen. Mutta haluaisin, että tämä valiokunta voisi esittää näille tiettyjä kysymyksiä. Ensinnäkin hallintoneuvosto on ollut Olafin tutkimuksen kohteena ja me emme vieläkään ole saaneet nähdä näitä tutkimuksen lopputuloksia. Se on aivan uskomatonta ja minun mielestäni meidän täytyy siis, ennen kuin tilit suljetaan, niin kyllä meidän täytyisi saada nähdä nämä päätelmät. Lisäksi meillä on ja kyllä meidän täytyisi nähdä se, mitä mieltä tämä hallintoneuvosto asiasta on nyt, kun on uusi johtaja. Me emme voi nimittäin nähdä internetissä tämän hallintoneuvoston jäseniä. Ja en tiedä, miksi jäsenet eivät halua nimeään julkisuuteen internetiin miksi se polissa tehdään tässä suhteessa poikkeus. Ja mitä sitten on tapahtunut tässä suhteessa ja mikä oli tilanne suhteessa entisen johtajaan? Minulla on paljon näitä kysymyksiä näistä mielelläni keskustelin teidän kanssa, niin haluaisin kuulla mitä mieltä olette. Eihän tässä mitään kiirettä ole. Kaksi kuukautta on edelleenkin aikaan. Voidaanko ehdottaa, että tilit suljetaan sitten vasta ihan vuoden lopussa? Grazie. Kiitos. Stas on pitänyt puheenvuoroa. Ja... Niin, äh. Ei se minun puhelimeni ollut. Täytyy sanoa, että se mitä tässä rouva Matiolta nyt kuulin kyllä vakuuttaa minut. Me olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä tämän äh, lausunnon valmistelussa. Ja tässä on hyvin paljon avoimia kysymyksiä, jotka tässä äsken nostitte esiin. Ja toteaisin kollegoillekin, että tuen täysin rouva Mation ehdotusta. Hyvä, jos se tämä kaikille sopii kerran. Noudatamme esittelen kantaa. Gajer. President. Eh, Puheenjohtaja. minä tätä vastusta aivan varmasti Sepol-tapausta meidän täytyy kyllä vielä käsitellä. Otin myös Vapauden parlamentin jäsenenä esittää tämä kysymys myös komissiolle. Mitä komissio aikoo tämän jutun suhteen tehdä, sillä sellaista tapausta ei oikeastaan ole otettu huomioon, että virasto ei, virastolle ei myönnytä myönnetä vastuuvapautta. Eli tässä kyllä edessämme on ongelmaa. Sopimus jättää tällaisen tilanteen täysin avoimeksi. Tässä on oikeudellinen tyhjiö. Ja olisi hyvä, jos komissio antaisi meille kunnollisen vastauksen, mutta ei sitä aina ihan voi tietää. Joskus komission vastaukset ovat kuin Delfin oraakkelin suusta. Ja tässä tapauksessa Ähm, siirtyykö tämä Sepolin äh, seuranta sitten seuraavalle esittelijälle? Grazie. Kiitos. Jos kukaan muu ei pyydä puheenvuoroa, haluatteko vielä lisätä jotain? Ei, näinkö on hyvä. Sitten menee seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kohta viisi. Ik, ik, ik weet niet wat we nu beslist hebben, voorzitter. Er en nyt tiedä, mitä tässä nyt sitten päätettiin. Tässähän Mathieu aivan suoraan kysyi. Ai jaha, sitä asiaa lykätään. Selvä, no hyvä. Ja sitten pyritetään, pyritään tavallaan myös johtaja. No hyvä sitten. Näin. Ok. Tämä nyt oli implisiittisesti näin. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Huomenna lähdemme Italiaan. Se on meidän kolmas valtuuskuntavierailumme, siis aika tärkeää. Kreikassa on jo ja tehty ja Kroatiakin on tehty matka. Teillä on myös ohjelma. Se ei nyt ole vielä ihan lopullinen, koska me emme ole saaneet vielä vahvistusta torstailta Tremontilta eli ministeriltä vahvistusta. Ja jos hän ei ehkä olekaan läsnä, hän on nimittänyt jonkun korvaamaan Ohjelma on siinä teillä, eikä siihen ole mitään huomautettavaa, eli sitten joku haluaa puhua. Muutoin voimme eteenpäin. Seuraava kohtaan esityslistalla, nimittäin Euroopan petosten torjuntaviraston Olafin johtajan virkaa hakeneiden erokkaiden kuuleminen. Kuten tiedätte, meillä... Niin, Geiger. Entschuldigung, Herr no, Suotte anteeksi puheenjohtaja. Tässä kyllä nyt olitte hiukan liian nopea tai ehkäpä minä olen hiukan liian hidas teidän vauhtiinne tänään. <clears throat> Lyhyesti vielä, varsinkin kun meillä tässä nyt ehkä on hiukan aikaa, niin puhuisin tästä valtuuskuntamatkasta. Minä olen hiukan huolissani tästä TV-kuvausryhmästä, joka matkalle meitä seuraa. Ja halusin vielä varmistaa, osoittaa sen, että onko nyt selvitetty tarkkaan, milloin TV saa meitä seurata ja milloin taas ei, kun ajatellaan ohjelmaamme paikan päällä. Meillähän on tiettyjä ihan avoimia tapaamisia ja minä nyt näitä kyseenalaistakaan. Ja et että tämä tutkivan journalismin toimiston edustaja voi luonnollisesti keskustella yksittäisten jäsentenkin kanssa, mutta oli kai sovittu, että kun meillä on kahdenvälisiä keskusteluja italialaisten kollegojemme kanssa, niin silloin TV-kamerat eivät saa olla paikalla. Ymmärsinkö oikein? Voitteko vahvistaa tämä? Ihan juuri näin, kuten totesitte. Kuten totesitte, me jo teimme päätöksen viime kerralla, että viestimet eivät osallistu valiokunnan sisäisiin kokouksiin ja kuten muistanette, me to, lähetimme kirjeen englantilaisille toimittajille, jotka halusivat osallistua kokoukseen. Emme ole saaneet vastausta, mutta viestimet eivät kuitenkaan osallistua tietenkään sisäiseen työskentelyyn, jota teemme valiokunnassa mahdollisesti, jos ovat läsnä, niin voidaan tapata etukäteen tai ennen. Jos ajatellaan kuulemisia tai vierailujakin, joita me teemme Aquilassa, mielestäni tällaisen päätöksen teimme ja se vahvisti jotenkin ich Kiitos. Kyllä tuo tärkeää olisi, koska onhan meidän varmistettava näiden neuvottelujen luottamuksellisuus. Olen hyvä, hyvin iloinen siitä, että menemme ihan kaiken alkulähteille Italiaan ja että voimme tavata myös ministeriön edustajia. Jos en nyt ihan väärässä ole, niin koordinaattorien kokouksessa sovimme, että että Olaf-johtajaehdokkaiden kuulemiset käydään suljettujen ovien takana. Muistanko minä nyt väärin, koska nythän tämän kokouksen on tarkoitus olla avoimin ovin pidettävä. Olenko väärässä? Siis minä luulin, että myös nämä kuulemiset järjestetään suljettujen ovien takana, mutta nyt on kai joka tapauksessa liian myöhäistä. Eh, Tack formand. Altså, det, er kun en, øh, det er kun en enkelt ting angående det forbud. Kiitoksia. Kun me saimme tätä valmistelumateriaalia, niin hyvin suuri osa näistä asiakirjoista tuli italiaksi. Ja kaikella kunnioituksella Italian kansaa kohtaan ei kuitenkaan italian kielen taito ole mikään vaatimus sille, että tulee tänne Euroopan parlamenttiin jäseneksi, joten olisi mukava, jos tämän materiaalin saisi jollain muullakin kielellä. Me haluaisimme tietää, mistä nämä asiakirjat puhuvat. Ja näin ollen pyytäisimme niistä käännöksiä. Mikato adesso. Niin, sihteeristö kertoi, että rovakasti jo, että saimme tänään materiaalin. Se tuli todellakin myöhässä. En tiedä, onko enää mitään mahdollisuutta saada käännöksiä, mutta kuvittelisin, että ei. Tämä vastuu on oikeastaan niiden harteilla, jotka toimittivat tämän kovin myöhään, vaikka piti ajoissa tulla. En muuten osaa sanoa. Ci sono altri interventi? Onko muita puheenvuoropyyntöjä Italian matkan tiimolta? Ei. Ja kuten oli juuri totemassa, olimme menossa toiseen kohtaan esityslistalla, nimittäin Olafin johtajan virkahakeneiden ehdokkaiden kuuleminen, kuten kaikki tiedätte, meillä on kuuden ehdokkaan lista laadittu Heitä kuullaan tänään iltapäivänä ja huomenna aamupäivällä. Äänestys, kuten juuri todettiin, on lykätty 9. marraskuuta. Siksi on erittäin tärkeää esimerkiksi, että jos ajatellaan kuulemisten toimittamisen tehokkuutta, että voidaan myös taata kaikille ehdokkaille hyvät olosuhteet, niin on hyvä, että kukin meistä pitäytyy aikataulun. Tempi sono questi, 5 minuti per ogni candidato che... Jokaisella on oma aikansa annettu 40 minuut, 20 minuuttia sitten sen jälkeen katkaistaan puheaika. Sen jälkeen kollegat esittävät kysymyksiä. Täällä on jo nimetkin mainittu, että kysymystä kohden yksi minuutti ja vastausta varten kaksi minuuttia. Minä käytän tässä ping-pong-menetelmää, kysymys, vastaus, kysymys, vastaus. Toisin sanoen, meillä on tässä jo ensimmäinen ehdokas Herbert Bösch. Tervetuloa tässä vieressäni. Hän voi välittömästi esittäytyä muistaen, että hänellä on 25 minuuttia aikaa. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulle on suuri etuoikeus istua tässä tällä paikalla tänään. Taidanpa olla hermostuneempi kuin mitä aiemmissa tilaisuuksissa olen ollut, mutta sitäkin mukavampaa tämä on. Minä olen täällä monestakin syystä ehdokkaana. Yksi syystä on se, että aiempi johtaja Brynner menehtyi liian varhain. Ja toinen asia on tietenkin sitten äh, Olafin uudistus. Kyllähän me kaikki tiedämme, että Olafia pari viikon välein voi uudistaa, mutta tätä uudistusta on varmasti odotettu jo tarpeeksi pitkään. Ja uusi pääjohtaja, Olafin tuleva pääjohtaja, varmasti tämän asian aivan ensimmäisenä hoitaakseen. Ja kolmanneksi katson, että äh, se tausta, jota minulla on, nämä kuulemiset komission taholta johtajia etsittäessä ovat olleet hyvin mielenkiintoisia. Ja nyt on sitten mukava olla tässä teidän edessänne tänään, hyvät naiset ja herrat. Niin kuin ehkä tiedätte, olin tämän valiokunnan, tämän parlamentin esittelijä aikoinaan, kun petoksia ja väärinkäytöksiä alettiin tutkia me olimme kuukausien ajan tuolloin tutkimusvaliokunta ja kyllä ainakin minun, minulle henkilökohtaisesti tuo oli hyvin, nuo olivat tärkeitä tutkimuksia ja minulla oli näin todella tilaisuus henkilökohtaisesti oppia ymmärtämään näitä petosten ja väärinkäytösten järjestelmiä ja, ja miten tämä kaikki toimii. Mutta Olafin joka tuolloin sitten perustettiin osalta ajattelisin juuri kahta asiaa. Ensinnäkin petosten torjunnassa on hyvin vaarallista, jos herättää odotuksia, joita sitten ei voi täyttää, jos ei esimerkiksi ole toimivaltaa eikä resursseja. Tuolloin on hyvin vaikeaa odotukset sitten toteuttaa ja tämä tietenkin vaikeuttaa työtä kovasti. Ja minulla ei ole aikomustakaan tehdä minkäännäköisiä kompromisseja tämän asian suhteen. Tässä olen hyvin tiukkana. Ja toinen asia on sitten vastuu, henkilökohtainen vastuu luonnollisesti ja viime kädessä ja tuolloin vuonna 1999, kun meillä oli tuo suuri kriisi, niin tämänhetkinen Olafin mekanismi ei ehkä mielestäni ole täysin toimiva. On jotenkin niin, että kukaan ei viime kädessä kanna vastuuta tai on liian monia, jotka lupaavat kantaa vastuun ja tuolloin viime kädessä vastuuta ei kukaan kanna. Minulla ei ole juristin koulutusta ja näin ollen onkin sitäkin tärkeämpää, että ne pätevät, se pätevä henkilöstö, jota Olafilla on, todella pääsee oikeuksiinsa ja ennen kuin nämä asiantuntijat saavat minun allekirjoitukseni, niin lupaan, että sen katson joka kerta, että se on ansaittu. Ja nyt ehkä sitten jatkan tästä englanniksi, voisin puhua nyt omista ajatuksistani niin Olafin painopisteiden suhteen. Niin kuin tuossa aiemmin totesin, kaikkein tärkein asia uudelle pääjohtajalle on Olafin oikeudellisen mm, puitteiston uudistaminen ja itse tässä nyt ehdokkaana olen juuri tämän uudistuksen takana. Tämä on mielestäni tulevan johtajan tärkein tehtävä tarvitaan, tai tämä uudistus tulee myös ulkoapäin. Uusi sopimus antaa lukuisia mahdollisuuksia, joita aiemmin ei ole. Tällä hetkellä henkilöstö on huomattavasti enemmän Lissabonin sopimuksen pohjalta 325. Ja Olaf voi keskittyä jälleen näihin tutkimuksiin. Minun mielestäni on suuri virhe se, että vain kolmannes henkilöstöstä keskittyy todella näihin tutkimuksiin. Itse pyrkisin vähintäänkin puoleen henkilöstöstä. Tämä on uskoakseni toteutettavissa. Ja mitä tähän uudistuksiin tulee, niin Olafin ja yleisten syyttäjien, syyttäjävirastojen yhteistyö on myös äh, äärimmäisen tärkeä asia, jota voidaan parantaa. Kiitoksia. Kiitoksia teille, herra Bösch. Sitten kysymykset. Aloitamme Greslellä minuutti. Dank und willkommen. Kiitos. No niin, mukavaa tässä nyt olla uudessa roolissa. Me olemme nähneet pääheikkouksena äh, juuri sen, että nämä asiat kestävät niin pitkään ja tutkimukset kestävät niin pitkään, että asiat ehtivät vanheta sitten kansallisen lainsäädännön puitteissa. Me etsimmekin äh, henkilöä, jolla on äh, syvällistä tuntemusta juridiikan alueelta ja nyt rakas kollega Pös onkin mukava nähdä teidät ehdokkaana. Ehkäpä te voisitte nyt selittää meille, miten te henkilökohtaisesti sovitte sovitte tähän profiiliin, jota me haemme? Haluatteko vastauksen englanniksi? No varmasti teidän täytyy tämä komission kanssa katsoa, koska komissiohan tämän äh, listan ehdokkaista on valmistellut ja tässä nyt on kyse ihan sitten prioriteeteista. Toimielimet päättävät, kenet haluavat. Ja minun kantani on ollut, ja itse olen tämän myös ö, toimielimille todennut, että petosten torjunnassa minulla on hyvin huomattavaa kokemusta poliittisella tasolla ja todennäköisesti olisin toimielimille myös hyvä kumppani, kun tätä uudistusta ajetaan. Itse voin olla vain kumppanina tässä, koska tietenkin toimielimet tämän uudistuksen toteuttavat. Kiitos. Edustava Geier. Niin, rakas Herbert, tervetuloa minunkin puolestani. nyt kun kyse on Olafista, niin niin kuin kaikki tiedämme, kyseessä on toimielin, jonka äh, paikka taakka tässä toimielinten verkostossa on hyvin erityinen myös sitten suhteessa toisiin toimielimiin sekä jäsenvaltioihin. Voisitko selittää meille, miten kokemuksesi Euroopan tasolla miten näkisit yhteistyön, kokemuksesi perusteella yhteistyön muiden toimielinten kanssa? Ähm. Siis, anteeksi, mikä tämä kysymys nyt oli? Ähm, äh, niin, siis mitä kokemusta voit tuoda mukanasi ajatellen muita toimielimiä, äh, joiden yhteistyö Olafin kanssa on tietenkin hyvin keskeistä? Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tiedän nyt, että en kuitenkaan maininnut sitä, mutta että Olafin työ pohjautuu sellaiseen mietintöön, jonka olen itse kirjoittanut vastaavana esittelijänä. Ja ihan päivittäisellä tasolla olen neuvotellut ähm, aivan muiden toimielinten kanssa. Muistan, miten erinomainen yhteistyö meillä oli tuolloin neuvoston kanssa. Ja sitten lopuksi myös komission kanssa, joka nyt ei ollut alun perin niin ihastunut koko Olafin luomiseen. Grazie. Kiitos. Edustaja Kosta. Niin, äh, herra Bösch, te tässä kritisoitte sitä, että vain 35 äh, prosenttia henkilöstöstä keskittyy tutkimuksiin. Haluatte lisätä tätä osuutta henkilökunnasta todella vähintään 50 prosenttiin. Ja minua kiinnostaisi nyt tietää, miten arvioisitte oman, oman pätevyytenne näiden tutkimusten näitä tutkimuksia ajatellessa tämä ei ehkä teidän ne ihan tule ilmi. No, I didn't want to criticize. En halunnut kritisoida. En ole nyt ollut tässä mukana yli vuoteen ja minun täytyy näin luottaa niin kertomuksia joita itse luen. Mutta täytyy kyllä todeta, että että on mielenkiintoista, että vuodesta 2004 sen laajenemista lähtien meillä on ollut myös valtavasti enemmän henkilökuntaa Olafissa, mutta tutkimuksen kesto ei ole kuitenkaan kasvanut. Useampia tapauksia on kuitenkin tutkittu. Jotain on siis väärin ja se on ihan loogista. Asia täytyisi muuttaa. Ei nyt yhden yön yli, sillä Olafin johtajahan nyt ei korvaa henkilökuntaa mitenkään, mutta hyvin luonnollisella, inhimillisellä tavalla se on mahdollista. Ja haluan hyvin selväksi tehdä sen, että, että ensimmäisenä prioriteettina tulee olla se, että tutkimustyössä pitää olla enemmän ihmisiä. Meidän sidosryhmämme odottavat sitä meiltä. Grazie. Onorevole Balcitis. Kiitos sitten edustaja Balcitis. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ehdokas. Pidin kovasti teidän alustuksestanne. Totesitte selvästi, että jotta uudistukset saadaan aikaan, tarvitaan muutosta. Ja siitä olen kyllä samaa mieltä. Että kun meillä on oma vastuumme eri virastoissa. Jokaisessa jäsenvaltiossa on myös oma, omat vastuutahonsa, jotka osallistuvat petosten tutkintaan. Esimerkiksi Liettuassa meillä on peräti viisi turvallisuusosasto, rahoituspetoksia varten oma osastonsa tulli ja niin edelleen ja niin päin pois. Mutta meillä ei ole oikeastaan tietoja vaihtoa juurikaan näiden tahojen välillä. Minä uskon, että monet rikollisryhmät ovat siitä kovin tyytyväisiä minun maassani käy niin, että tutkintat venyvät ja venyvät ja me emme saa aikaan oikein objektiivista tutkintaa. Ettekö ole sitä mieltä, että jäsenvaltiossa pitäisi ehkä saada aikaan jonkinlaista tietojen vaihtoa, niin että ainoastaan yksi taho olisi vastuussa tietojen toimittamisesta Olafille. Se myös keräisi tiedon keskitetysti näistä petoksista. Again, we, here we are in the... Niin, tässä nyt puhutaan jälleen Olafin uudistuksesta, jossa on kysymyksessä enemmänkin uudistuksen ulkoinen näkökohta. Ja uusi sopimus tarjoaa meille paljon enemmän mahdollisuuksia. Tosin kuin aiemmin, jos muistan oikein, niin vain tietyillä ehdoin Jos yhteistyö ei pureudu kansalliseen lainsäädäntöön, niin oli mahdollista tämän tyyppistä yhteistyötä kehittää. Nyt uusi sopimus sitten taas, tämä osio on siitä on poistettu, joten tämä on asia, joka uuden johtajan pitää neuvotella jäsenvaltioiden kanssa. Sillä suuri on sinä olet aivan oikeassa ja kun puhutaan esimerkiksi verotus, veropetoksista, niin se on todellinen alijäämä, joka nimenomaan kohdistuu Euroopan unionin julkisiin varoihin. Honorable Schmidt. Edustaja Schmidt. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Herra Bösch, totta kai te olette tuttu kasvo täällä ja tässä valiokunnassakin. Minun kysymykseni liittyy siihen, että että onko teidän mielestänne olemassa jotain vaaraa tai ongelma siinä, että olette olleet ja nyt ikään kuin vaihdatte pallia puolelta toiselle. Voisiko sinä olla jotain ongelmallista? Voisitteko luvata tai pystyttekö olemaan kaikille ihan yhtä tiukkana Euroopan unionin toimielinten kanssa, kun ajatellaan teidän aikaisempia suhteitanne tai kokemuksianne, niin etteivät millään tavalla – muuta käyttäytymistänne siinä, mitä teette päätöksinenne, jos teistä tulee Olafin uusi pääjohtaja? Um, thank you, Mr. Schmidt. Uh, well, I'm probably the, the most open... Niin, kiitoksia. Minä olen varmasti kaikkein avoimin kirja, kaikkein avoimin ehdokas, joka tulette näkemään. Siitä voi olla sekä hyötyä että haittaa. Jos äh, mielestänne suhtaudun liian kohteliaasti toisiin toimielimiin, niin minä en tietysti tiedä sitä, mitä mieltä ne ovat. Mutta loppujen lopuksi kolmen päätoimielimen täytyy hyväksyä uusi pääjohtaja. Ja sitten varsinkin sitten komissiolle ja uusille komission jäsenille. Minä en ole mikään salaisuus, vaan on aivan tiedossa, millä tavalla minä käyttäytyisin. Eli tässä nyt sitten on ollut tässä tällainen jäähdyttelyvaihe, sapattivuosi, jolloin en ole toiminut aktiivisena poliitikkona. Jos näin olisi ollut, se olisi voinut olla ö, este, mutta tässä tapauksessa mielestäni ei. Grazie, Kiitoksia, edustaja Stas. Kiitos puheenjohtaja. Herra Bösch, alustuksenne totesitte, että Olafissa vain yksi kolmannes resursseista käytetään tutkimuksiin ja loput hallintoon. Haluatte lisätä tätä vähintään puoleen. Mitä te sitten vähentäisitte, purkaisitte, mitä toimia niin, että voisitte varmistaa sen, että puolet työtunneista menisi todella tutkimuksiin? Eli mitä konkreettisia toimia toteuttaisitte, että saisitte kolmanneksesta puoleen nostettua tämän tutkimusten määrän? didn't came through? Uh, there is probably, uh, for, for once I will speak English then. No minä nyt sitten puhun englantia. Niin te sanoitte alussa, että vain kolmannes työtunneista menee tutkimuksiin tai henkilöstöstä menee tutkimuksiin, haluaisitte lisätä tätä puoleen. Mitä toimia sitten vähentäisitte tai muuttaisitte voidaksenne varmistaa sen, että saisitte tällaisen 50-50-tilanteen äh, aikaan tutkimuksen ja hallinnon suhteen? This is very difficult to answer today. No, tähän on mm, vaikka vaikea nyt vastata. Ajatuksena on se, että minun mielestäni meillä on liikkaa tällaisia tukipalveluita, eikä riittävästi tutkimusta. Olafin olemassaolon oikeutus on nimenomaan tutkimustyö. Eikä aina voi vain pitää petoksen torjuntaseminaareja kaikkialla maailmassa. En usko, että sidosryhmät ovat tähän tyytyväisiä, eikä se vastaa myöskään niihin odotuksiin, jota omalla henkilökunnallakaan on. Sillä on selkeästi tärkeää, että on selkeä tavoite ja sitten siihen pyritään. niillä voimavaroin, jotka ovat olemassa. Kiitoksia, Bukowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, mam krótkie pytanie. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Minulla on vain lyhyt kysymys herra Böschille. En ole itse pelossani siitä, että herra Börs-poliitikkona olisi puolueellinen uudessa tehtävässään. Uskon, että herra Börs on rehti mies. Ei tämä varmasti ole mikään ongelma Börssin kaltaiselle miehelle. Mutta kysyisin kuitenkin seuraavaa. Minä toki ymmärrän, miksi me haluaisimme vahvistaa Olafin tutkintapuolta. Mutta kun korruptiota torjumme, niin eikä se ole vielä tärkeämpää. Meidän mielestäni se on äärimmäisen tärkeää, että meillä on sellaisia toimielimiä ja tahoja, jotka on organisoitu siten, ettei enää olisi tilaa korruptiolle, ettei olisi mitään eturistiriitaa. Ei olisi mitään epäselviä kytköksiä edunvalvontaryhmiin tai teollisuuden aloihin. Me tarvitsemme enemmän avoimuutta. Avoimuuden puutehan nimenomaan johtaa siihen, että on enemmän korruptiota. Me tarvitsemme avoimuutta ja tarkistuksia ja valvontaa. Olafilla pitäisi äh, laitoksena olla hyvin vahva osansa siinä, että se keskittyy ilmiantoon, varhaisiin varoituksiin, eikä pelkästään joka korruptiotapauksessa. Meidän pitäisi olla aloitteellisia eikä vain reagoida. Toisin sanoen, voisitteko kertoa jotain tästä? Well, you and the Niin. Te ja neuvosto yhdessä komission kanssa olette se taho, joka nämä säännöt luo. Ja tietysti Olaf voi vain toimia näiden sääntöjen puitteissa, eikä se muuta pitäisikään voida tehdä. Mutta asioita voidaan parantaa ja yksi niistä on se, että jos haluamme lisätä avoimuutta, niin meidän täytyy ottaa käyttöön parempi tiedotuspolitiikka. En halua nyt puhua menneisyydestä, mutta minusta tässä vielä on liikkumavaraa. Ja itse voitte muistella sitä, miten usein olette tietoa tässä valiokunnassa saanut. Eivätkä käsittääkseni muutkaan toimielimet ole tähän tiedon määrään niin tyytyväisiä. Eli tämä on asia, jota voitaisiin parantaa Olafissa se voi myös tuoda mukanaan todellisia ongelmia, kuten Eurostatin tapauksessa nähtiin, jos Olafilta ei riittävästi tietoa tule, kuten esimerkiksi komission pääsihteerin tapauksessa oli tässä erittäin tärkeässä tapauksessa, jonka jotkut saattavat muistaa. Tämä on siis yksi vastaus. Ei se ole mikään täysi vastaus, mutta se voisi olla yksi osa. Ja itse sitoudun voimakkaampaan tiedotuspolitiikkaan, sillä se on nimenomaan pääjohtajan tehtävä eikä kenenkään muun. Kiitoksia, Erenhauser. Herzlichen Dank. Ähm, ich würde ganz gerne Kiitos. Niin, palaisin vielä teidän ammatilliseen kokemukseenne. Olette opiskellut sosiologiaa, sitten olitte kunnalla töissä, sen jälkeen äh, eri poliittisissa tehtävissä, jotka saitte puoluekirjan perusteella, tai sitten olla ja todella tässä profiilissanne kun vetoatte tai toteatte, että teillä on ähm, myös juridista kokemusta tai tällaista mm, ison organisaation johdosta kokemusta. Voisitteko tarkentaa näitä kohtia hiukan? Minä haluaisin, pyrin selittämään, että aikanaan oli esittelijänä mietinnössä jolla nyt puheen alla oleva virasto luotiin. Voitte itse arvioida sitä, oliko se menestys tai ei. Sen päätätte te. Voitte äänestää puolesta tai vastaan. Toisaalta olisin mielissäni, jos ette minua enää kohtelisi poliitikkona. Minä olen täällä nyt ehdokkaana hyvin tärkeänä mielenkiintoisen tehtävään Euroopan unionin rakenteessa – minä kyllä sanon, että ne mitä, hommat, mitä minä olen aikaisemmin tehnyt, niin olen päässyt niihin pätevänä. Kotikaupunkini ei minua valinnut vain siitä syystä, että jostain muusta syystä, vaan siitä syystä, että olin hankkinut lupani. On näytetty toteen, että olen pätevää kun täällä nyt yritätte politisoida minua, niin sanon tämän nyt entisenä poliitikkona, niin se on väärä imago. Haluan, että poliitikotkin voidaan nähdä toisessa valossa. Grazie. Kiitoksia, Olmeier. Puheenjohtaja, herra Bösch. Kysymys ehkä ei nyt niinkään äh, sen suhteen, kun poliitikko vai ette. Se nyt ei mielestäni ole hetu eikä haitta tässä. Kyllä minusta nyt pätevyys on tärkeämpää. Ja tässä yhteydessä haluaisin mielelläni esittää teille seuraavan kysymyksen. Ensinnäkin, kun tässä nyt korruptiota toistuvasti on eri muodoissa nähty, niin miten ihan konkreettisesti toimisitte, toimisitte jotta nämä korruptiotapaukset saataisiin sitten ihan oikeuden eteen? Minkälaisia painopisteitä asettaisitte saataksenne Olafin työtä vietyä, saadaksenne sitä vietyä eteenpäin? Ja sitten Olafin riippumattomuus. Nythän Olaf on osa komissiota, mutta kun se on osa komissiota, se tietenkin saa tiedot helposti käyttöönsä. Jos se olisi komissiosta riippumatta, on toimia, niin äh, olisiko sen tiedonhankinta hankalampaa? Pitäisikö mielestäni Olafista tulla komissiosta riippumaton vai olla siellä, missä on tähänkin asti ollut? Point, uh, Ensimmäinen kohta. Varmaankin tulitte tänne sisään vasta tämän lyhyen alustuksen jälkeen. Ja totesin, että haluaisin lisätä tutkijoiden määrää yhdestä kolmasosasta 50 prosenttiin henkilökunnasta. Tämä on siis yksi toimenpide, jonka avulla voidaan lyhentää ja tarkentaa näitä tutkimuksia. Tehdä niistä kaikin puolin tyydyttävämpiä. Toiseksi valiokuntahan ja varsinkin esittelemme tietää, että olemme jo muutaman vuoden olleet mukana tässä uudistustyössä ja se kuuluu toimielimille. Mutta Mielestäni Olafin johtaja voi myös olla erittäin tärkeässä asemassa. Puheenjohtaja Barroso esitteli ajatuksensa siitä, että sen tulisi olla prioriteettina siis tämän uudistuksen seuraavan vuosien aikana. Ja uuden Lissabonin sopimuksen artiklan 325 nojalla voisin kuvitella, että meillä olisi jonkunlainen tällainen toimielinten välinen Olaf, sillä sopimus kohdistuu suoraan kaikkiin toimielimiin ja jokainen toimielin on itse vastuussa petosten torjunnasta. Näinhän aiemmin ei ollut. Eli tämä riippumattomuuden vahvistaminen on yksi asia, mutta käsittääkseni Parlamentihan piti kuulemistilaisuuden, jos olet mukana, kaikki toimielimet. Ja yksimielisesti oltiin sitä mieltä, että riippumattomuus toimii tämänhetkisten sääntöjen pohjalta. Mutta minun ajatukseni tämän tyyppisestä toimielinten välisestä mm, näkökulmasta, joka nyt on mahdollinen siis Lissabonin sopimuksen, mikä ei ollut aiemmin mahdollinen, tulisi nyt kyseeseen. Uh, Kiitos puheenjohtaja Herra Bösch. Alustuksessanne korostatte kovasti tarvetta uudistaa Olafia. Todellakin, jos sitä uudistetaan, niin se tarvitsee vahvan johdon, joka muuttaa johtamistapaa, käytännön toimintaa tässä vain mietin, voitteko sen saavuttaa, voisitteko kertoa, mikä teidän johtamistyylinne oli? You can't do this in one day and we have a structure. Uh, we have... Niin, meillähän on oma rakenteemme ja sitten korkeammalla tasolla tietyt henkilöt ja näiden henkilöiden kanssa täytyy kyetä työskentelemään, se on selvää. Samalla myös on luonnollista muutosta, mistä lähtevät tai etsivät muuta työpaikkaa tai siirtyvät takaisin kotimaihinsa ja Ja näin haluaisin korvata näitä lähtiöitä henkilöille, jotka tekevät tutkimuksia. En puhu 78 prosentista, vaan 50 prosentista. Toiseksi, niin olen puhunut vain kuulemistilaisuuksista, mutta minusta on ihan selvää, että pääjohtajana, kun tiedän sen, mitä edustaja Gressler totesi, haluaisin saada tämän, haluaisin saada siis kansalliset syyttäjät puolelleni mukaan Olafin heidän mielestäni täytyy olla pääjohtajan aivan suoria neuvonantajia. Ja näin on selvää, että jokainen tapaus, joka siirtyy sitten jäsenvaltion tuomioistuimen käsiteltäväksi, on myös asiantuntijoiden käsittelemä. Näin pyrin vastaamaan kysymyksiin. Grazie. Kiitos. Erenhauser. Ähm, Kiitos, herra Bösch. Täytyy tunnustaa, että tehän totesitte asiakirjoissa, että Olafin tutkimukset ovat teille henkilökohtaisesti kaikkein tärkein asia Olafissa. Ja henkilökohtaisesti olen äh, kokenut, että te hyökkäsitte Olafin kautta henkilökohtaisella kanteella vastustajanne vastaan. Minun mielestäni te näin käytitte Olafia välineenä. Miten nyt voitte vakuuttaa minulle, että jos teistä nyt Olafin pääjohtaja tulisi, olisitte todella riippumaton toiminnassanne? Again, herra Ehrenhauser, I ask you... Herra Ehrenhauser, haluan, että näette minut ehdokkaana tähän tehtävään. Puhutte edelleen tästä poliittisesta puolesta tavalla tai toisella. Mutta ihan suoraan sanoen, en tiedä, oletteko koskaan tällaista hakemusta tehnyt Olafin tai valitusta, niin minä uskon, että Olaf perustettiin siitä, sitä varten, että se olisi yksi toimielin, joka puoleen kääntyä, jos jokin on mennyt pieleen. Pääjohtaja, ei pöstä, joku muu päättää tutkitaanko vai ei. Tässä tapauksessa pääjohtaja aloitti tutkinnan. Siinä se. Ja koska täällä on vielä 10 minuuttiakin aikaa, niin otetaan vielä toinen kierros kysymyksiä. Edustaja Gressle. Minäkö taas? No niin, aloitetaan alusta. Palaisin vielä tähän henkilö, henkilöstön uudelleen organisointiin. Eiväthän nämä 50 prosenttia ja siellä vain istuja pyörittele peukaloitaan. Heillä on muita tehtäviä, esimerkiksi nämä tilastot ja työn juridinen seuranta. Eli se, että lisätään tätä joukkoa 35-50 prosenttiin, niin onhan se aika merkittävä toimi, joten sitten jos kerran henkilöstöä ei lisätä, niin mistä tämä on pois? It's uh, quite... Pardon? It's, it's, it's difficult to, to answer this just in a few sentences. No tähän on vaikea vastata parilla lauseella, edustaja Gressle. Mutta minun puoleltani tässä on kyseessä hyvin tärkeä sitoumus ja tavoite. Jos meillä näitä vapaita paikkoja ei ole, niin jonkunhan täytyy korvata nämä ihmiset. Ja paikat täytyy korvata. Tämä on sitoumus meidän puoleltamme. Voin vain esittää omia ajatukseni täällä, jos olette sitä mieltä, että Olafia nyt pyöritetään parhaalla mahdollisella tavalla, niin kuin tällä hetkellä tehdään, niin kyllä te sitten löydätte paljon parempia ehdokkaita kuin minä. Se on aivan selvä. Uskoakseni voimme vain parantaa tätä intohimoa ja valmiutta, joka ihmisillä on, kun he haluavat työskennellä kovemmin Olafin eteen. Sanomme näille henkilöille selkeän tavoitteen ja tavoite Ihan ensin on tutkimustyö ja sen jälkeen vasta sitten kaikki muu. Minä tiedän, mikä Olafin tehtävä on. Kyllä tässä vielä muita tehtäviä on, mutta ja se tulisi tehdä selväksi. Näin teimmekin myös tässä alustuksessani. Niin että en haluaisi äh, rikkoa näitä toiveita silloin, kun meillä siihen toiveiden toteuttamiseen ei ole riittäviä resursseja. Minusta meidän tulee keskittyä tiettyihin asioihin. Ymmärrän komission, muut toimielimet ja sidosryhmät, jotka sanovat, että tämä ei ole mahdollista, jos äh, tapaukset roikkuvat avoimina vuodesta toiseen. Kyllähän ihmiset sairastuvat. Ja jonkun täytyy nyt kantaa vastuu ja todeta, että nyt tämä tapaus suljetaan, koska meillä riittävästi ei ole siihen todistusaineistoa. Kyllä tässä kohdin voidaan parantaa. Geier. Um- tässä vielä palaisin äh, henkilökohtaisiin syihinne. Eli täällä on puhuttu pätevyydestä ja henkilökohtaisista keskusteluista, joita me olemme käyneet. Tiedän, että tilanne on sinulle hyvin selkeä, mutta olisin kiitollinen, jos selittäisit vielä valiokunnalle, miksi halusit hakea juuri tätä työtä. No, no jaa. Alussa totesinkin alusta. Taustalla on traaginen syy. Herra Brynner kuoli ehdokkaisia. Ei, ehdokkaita olisi muuten, ei bössiäkään. Tämä ensinnä. Mutta toiseksi halusin tässä nyt vain tehdä selväksi, että minun listallani tärkeällä siellä oli se, että nyt ollaan käännekohtassa petoksen torjunnassa ja politiikassa. Kaikki peräänkuluttavat muutosta Olafissa. Ei vähiten herra Barroso, parlamenttikin. Varmasti minä voisin tässä kyllä jotain tuoda mielenkiintoisella tavalla. Minulla on kokemukseni itse sanoitte sitten, onko se menestystä tai ei, mutta uudistamaan kyllä lähden Olafia, mutta te valittuina annatte sitten valtakirjan. Voin olla tässä avittamassa. Seuraa viisi vuotta. Kiitos puheenjohtaja. Viimeinen kysymys, Köstinger. No, kiitos puheenjohtaja. Hakemuksestanne käy ilmi, että haluatte johtaa Olafia tällaisena toimielinten välisenä toimijana ja näin lisäisitte Olafin riippumattomuutta sekä sen hyväksyttävyyttä muiden toimielinten silmissä. Mitkä ovat mielestäni edut ja haitat sen suhteen, että Olaf on komission osa? in the very beginning in... Aivan alussa 98 kun mietintö aikanaan laadittiin, Olaf ja parlamentti halusi silloin toimintelivälisen Olafin. Se oli silloin. Ja mielestäni Sitä rakennettiin siltä pohjalta, mutta kun sitten törmätti todellisuuteen, että komissio joutui luopumaan virastaan, niin meillä oli vain pari viikkoa aikaa. Meillä oli tilaus, tila, tilaisuus sitten liittää Olaf tutkintavaltuuksineen joko tilintarkastustuomioistuimen, he eivät sitä tykänneet siellä, tai sitten komission tavallaan oli aika loogista, että saatiin tällainen hybridirakennelma, joka meillä nyt on. Kyllä sitä muuttaakin voi. Ja poliittista tahtoa kyllä on. Niin kyllä minä olen mieluummin mielu tässä mielessäni, mielelläni auttamassa. Ei tässä sinällään ole mitään uutta. Grazie. Kiitos. Kiitoksia Herbert Böschille kuulemisesta. Okei. Okay. no está, no sono contento. Allora, diamo... No niin. Siis diamo uh, la parola adesso al... Seuraavaksi puheenvuoroksi saa seuraava ehdokas, herra Thierry Cretin. Hänelläkin on viisi minuuttia asian alustamiseksi. Olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin edustajat, minä haluaisin aluksi kiittää kunniasta olla täällä kansalaisten edustajien edessä. Minä olen ennen kaikkea ollut käytännön työntekijä ja tutkija. Kansallisella tasolla olen jo 12 vuotta liittynyt pääsyyttäjän työhön tai rahoitussyyttäjän työhön 13 vuotta. Tästä on tullut eurooppalaista työtä. Tämä liittyy kansainväliseen rikollisuuteen, rahanpesuun, korruptioon ja kansainvälisiin petoksiin. Minä esittäydyn täällä menestyksissäni kanssa rahoitusalalla. Minulla on ollut vastuuta näissä kysymyksissä Ranskassa, mutta minä olen täällä myös eri tehtävieni kanssa, joissa olen ollut Olafissa 2001 tullitutkinnassa, suorissa menoissa, ulkoisessa avussa ja, ja niissä aloissa olen johtajana ollut ja saanut aika menestyksiäkin. Ja esitän myös ö, tutkimuksiani kansainvälisestä rikollisuudesta. Minun tarkoituksenani on tehdä Olafista osaamiskeskus. Minä esitän teille ensinnäkin, että minä olen aivan varma, että meidän täytyy uudelleen miettiä Olafin asemaa, että se keskittyisi omaan toimintaansa, tutkintaan ja operatiiviseen työhön niin, että sillä on ainakin keinoja organisoida uudelleen. Toiseksi Olafin täytyy keskittyä kaikkein vakavimpiin ja monimutkaisimpiin tapauksiin, missä se voi tuoda lisäarvoa ja merkitystä. Olafilla on myös merkittävä rooli, kun me laadimme komissiossa ennaltaehkäisevää politiikkaa tutkintatulosten pohjalta. Neljänneksi olen hyvin päättäväinen siinä, että minä puutun tutkinta-aikaan kolmesta näkökulmastakin. Ensinnäkin täytyy keskittyä operatiiviseen toimintaan, kuten jo minä totesinkin, kohentaa työmenetelmiä ja valita paremmin tapaukset. Viidenneksi, aion kehittää myös yhteistyötä toimielinten kanssa, jäsenvaltioiden kanssa ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Kuusi, Tämä on tärkeää. Olafin täytyy olla laillisuuden virasto ja sen täytyy kunnioittaa perusoikeuksia. Sanoisin, että se on ikään kuin results and due process ilmaistuna. Seitsemänneksi minä haluan riippumattomuutta. Tutkinnassa pahinta on se, että ne ovat jotenkin kallellaan tiettyyn suuntaan tai niitä manipuloidaan tai hyödynnetään jonkun toisen edun saavuttamiseksi. Riippumattomuus on takuu puolottomuudesta ja objektiivisuudesta, kun johtopäätöksiä tehdään. Minun kokemukseni ansiosta, jota 30 vuotta hyvin monilla aloilla, minä voin rauhallisin mielin taata riippumattomuuden nimenomaan kykyyn puuttua asioihin eri tilanteissa. Ja minä sanon, että riippumattomuus ei ole erillään mistään tai erillään kukaan ei saa mitään aikaa. Mutta voin kyllä sanoa myös teille, että en ole pelkästään käytännön mies. Minä olen organisaattori. Minulla on innovaatiokykyä ja minut tunnetaan hyvänä johtajana. Olen avoin ja diplomaattinen, minulla on hyvät ja luotavalliset suhteet kumppaneihin. Kaikki tuntevat minut tästä. Minä tunnen petoksen torjunnan työnä pitkältä ajalta myös Olafissa ja myös sen kehityksen osalta. Minä kuvittelisin pystyväni takaamaan viraston jatkuvuuden, mutta myös takaamaan muutokset, joita se tarvitsee kohdatakseen tulevaisuuden. Eli yhteenvetona minulla ei ole pelkästään ammatillista asiantuntijuutta. Minä voin kantaa myös johtajan vastuun, varsinkin pystyä tekemään päätöksiä monimutkaisissa ja epävarmoissa tilanteissa. Lopuksi toteaisin tässä lyhyessä esityksessäni puhuakseni tulevaisuudesta. Meidän täytyy saada aikaan välittömiin ongelmiin ratkaisu Olafissa, jotta voimme paremmin valmistautua muutokseen oikeudenvapauden turvallisuuden alueella. Meidän täytyy saada se vauhtiin antamaan oma rikas panoksensa ja tuomaan muutoksia tällä alalla Eurojustin kanssa, kuten myös Europolin ja eurooppalaisen syyttäjän viranomaisen yhteydessä. Olafilla on paljon kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä jo monen vuoden ajalta. Se pystyy esittämään ja tarjoamaan operatiivista tietotaitoa hyvin keskeisissä kysymyksissä. Lyhyellä aikavälillä Olafissa minä valmistelisin tämän vision pohjalta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä näihin suuriin muutoksiin, jotka myös asettavat Olafin tärkeälle sijalle, tärkeäksi kumppaniksi kansainvälisissä yhteyksissä tutkinnassa. Minä halusin tämän sanoa teille alustavasti. Ja täsmentäisin kuitenkin vielä lopuksi, että minä halusin antaa laajan kokemukseni toimielinten palvelukseen. Komis, teidän valiokuntani ja parlamentti on aina kunnioittanut sitä, mitä minä edustan, ja on ollut hyvän yhteistyön kumppanina – jakamassa ajatuksia ja kokemusta. Ja tiedän, että se on hyvin tärkeää, että parlamentti antaa tukensa virastolle. Kiitos. Grazie. Kiitos. Gressle. Ja, Dank die... Kiitos tästä hyvin vaikuttavasta esityksestänne. Tehän olette ehdokkaista se, jolla on konkreettisinta kokemusta EU-sta ja komissiosta ja myös oikeudelliselta alalta kymmenen kuukauden ajan olette nyt johtanut Olafia virkaa tekevänä ja näin tietenkin teidän alkunne olisi helpoin. Te tunnette Olafin heikkouksineen ja vahvuuksineen, mutta olette tietenkin myös näistä heikkouksista osaltanne vastuussa, koska te olette pitkään työskennellyt Olafissa. Eli oletteko te osa ongelmaa vai osa ratkaisua? Mitkä olisivat ensimmäiset kolme konkreettista toimia, joita kiireellisinä ehdottaisitte? Kiitos. Les premières mesures. Aivan. Ensimmäiset toimenpiteet haluaisin kertoa Olafista, että ne liittyvät tutkinnan pituuteen. Se merkitsee sitä, että todennäköisesti joudutaan uudelleen organisoimaan, koska voimavarat täytyy panna sinne, missä niitä tarvitaan. Todennäköisesti on päällekkäisyyttä Olafissa meidän täytyy paremmin voimavarat jakaa. Se on ensimmäinen toimenpiteeni. Toiseksi kiinnittäisin huomiota, kun nytkin johtajan olen tehnyt, kiinnittäisin huomiota tutkinnan tehokkuuteen. Mainitsin puheenvuorossani, että haluaisin keskittyä todellisiin tapauksiin, joissa todellisia petoksia tapahtuu. Parempi valinta on keskeisessä asemassa myös tuloksellisuuden kannalta. Lopuksi vielä realismista. Meidän täytyy työmenetelmiä kehittää. Meidän täytyy sitä kohentaa. Varmasti siellä on työsarkaa. Ja minä kyllä aion luoda nopeasti ryhmän tätä varten. Honorable Geier. Geier. Kiitos. Olafissa on paitsi nyt se ongelma, että nämä, näitä tutkimuksia varten ei henkilöstö ihan riitä, ja näin tutkimusajat ovat aika pitkät, eikä kaikkiin tutkimuksiin pystytä pureutumaan, niin tämän lisäksi ongelmana on myös se, että minkälainen tämä kansallinen seuranta on. Joten minun kysymykseni onkin seuraava. Mitä ehdotuksia teillä on ihan konkreettisen syyttäjätoiminnan parantamiseksi? If I refer to the treaties, it's clear that we have to... Jos viittaa näihin sopimuksiin, niin on tietysti selvää, että vastuu täytyy jakaa kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Olafin yksi tärkeistä tehtävistä on luoda parempi luottamus ja yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa, ja sama koskee oikeuslaitosta. Mutta Olafin sisällä meidän täytyy selkeästi parantaa parantaa sitä tapaa, jolla me viemme tietoa oikeuslaitokselle tai oikeusjärjestelmään. Me emme mitään tällaista puolitekoista lopputulosta saa viedä eteenpäin, koska silloin oikeusjärjestelmä joutuu sen äh, viemään loppuun, vaan meidän täytyy mm, viedä eteenpäin paremmin valmisteltuja asioita. Tähän äh, uskon voimakkaammin. Esimerkiksi olen valmis perustamaan paremman ryhmän äh, juridisen neuvonantoon ja mahdollisesti myös äh, valituksiin. Meillä on tässä tällainen juridisen asiantuntemuksen pilari. Se, sitä vaaditaan, kun voimme sitten siirtää näitä hyvin pureskeltuja tuloksia eteenpäin jäsenvaltioille. Haluaisin myös vaatia sitä, että meillä välillä on edessämme ongelma siitä, että oikeusjärjestelmän täytyy ymmärtää mitä paremmin. Ja me, tähän vetoan paljon. Meidän täytyy luoda hyvät edellytykset sille, että tapauksemme sitten otetaan käsittelyyn jäsenvaltioiden kollegoiden toimesta. Dal momento che ma... Nyt Rivellin, kun on paikalla, niin voi jatkaa. Dank. No kiitos. Olafin uudistus on ovella ja jälleen pääjohtajan riippumattomuus on meille hyvin tärkeä asia. Kymmenen vuoteen ei ole ollut tapausta, jolloin valvontaviranomaisen olisi pitänyt puuttua asiaan. Miten tärkeänä pidätte tätä Olafin riippumattomuutta ja minkälaisissa tapauksessa kään kääntyisitte valvovan viranomaisen tai tahon puoleen, jos olisi ongelmia mahdollisen riippumattomuuden suhteen suhteen. Tiedän, että vaikeahan sitä nyt virkamiehenä on kääntyä omaa työnantajansa vastaan. Um, Me olemme nyt keskeisessä vaiheessa. Arkakin paikka se on. Mutta aloittaisin kuitenkin sanomalla, että kuten totesin alustukseni aluksi, että riippumattomuus merkitsee sitä, että voi olla puolueeton, selkeä, objektiivinen tutkinnan päätteeksi. Minä sanoisin, että mentäisiin niin pitkälle kuin näyttö sallii menevän jossain tapauksessa. Puhun tosiasioista, ei mistään muusta. Mutta riippumattomuudessa on jotain muutakin minäpä niin kerron selvästi sen, että minä uskon, että se perustuu myös kokemukseen. Mainitsin alustuksessani, että kokemus on hyvin keskeistä sikäli, että täytyy tajuta, milloin riippumattomuus on vaarassa. Siihen täytyy kouluttautua noin kokemuksen kautta. Täytyy olla valppaanakin. Ja tämä on minun lähestymistapani ihan selvästi. Ei se riipu pelkästään yksilöstä, vaan myös oikeudellisesta ympäristöstä, mutta on kuitenkin hyvä mainita se myös tässä yhteydessä. Riippumattomuus ei ole mikään etuoikeus. Minulle se on valtava velvollisuus, joka on pääjohtajan harteilla. Ei voi ihan mitä lyst, tehdä mitä lystää, vaan on myös vastuussa teidän edessänne, komission edessä. Ja sitten mitä puhuitte liittyen siihen, että ehkä syntyy ongelmia hierarkiakassa komissiossa. Mutta siinäkin minun täytyy asettautua oikeaan paikkaan suhteessa vastuualueisiin. Jos missi on, se täytyy toteuttaa, kuten minä olen aikonut sen tehdä, jos tarvetta on. Ottaa tämä valvonta komitea esillekin tai jotain muuta, niin ihan mieluusti sanoisin. Revole Balčitis. Balčitis. Ačiū, e, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ehdokas. Täytyy olla samaa mieltä siinä, että Teillä on hyvin laajamittainen kokemus, kun puhutaan tutkimuksista, ja sehän on tarpeenkin tässä virastossa. Olette esittänyt myös toiveen, ja kuitenkin olen sitä mieltä, että ei aina ole mahdollista täytäntöönpana näitä toiveitanne, sillä voimavarat ovat rajalliset sekä henkilökunnan että rahoituksen puolella. Kuitenkin me kannatamme sitä, että haluatte uudistaa Olafia. Mainitsitte myös asian, johon keskitytte enemmän, eli näiden tapausten valitsemiseen. Se on tietysti subjektiivinen toive. Ja toinen asia, joka koskee rakennerahastoja, meillä on useita ongelmia tässä suhteessa. 50 prosenttia, yli 50 prosenttia niistä, jotka tutkimuksia tekevät, sanovat, että pääongelmana rakennerahastoissa ovat rahojen myöntämiseen johtavat hyvin monimutkaiset prosessit. Meidän valiokuntamme haluaisi tietysti auttaa teitä kaikkien näiden toimintojen kanssa, jotka liittyvät rakennerahastoihin. Onko teillä siis näkemys siitä, mitä tekisitte rakennerahastojen suhteen? Regarding the selection of case... Tutkintatapausten valinnasta, koska ymmärsin, kysymyksestä, että se oli ensimmäinen näkökohta. Mielestäni on tässä sijaa Olafille. Sen pitäisi olla elin, joka pystyy valitsemaan tapauksen, jossa todella on lisäarvoa ja että on jotain merkitystä. No, ajatellaanpa rakentrahastoja. Nehän jaetaan jäsenvaltioiden kanssa, eli vastuu on kahtaalla, siis komissiossa, Olafissa ja jäsenvaltioissa – meidän täytyy ponnistella siellä, missä se on aivan välttämätöntä hoitaa homma. Milloin sitten? No kun on kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta ja hyvin sofisti... tavasta pestä rahaa tai korruptiosta kyse, jos on tarkoituksellista kerran ja hyvin valmisteltua, nämä ovat kriteereitä. Niin että tapaukset voidaan valita paremmin. Minä uskon, että tulosten perusteella näissä valikoiduissa tapauksissa saamme hyvän pelotteen petoksen torjunnassa. Sitten tämä toinen puoli kysymyksestä, joka liittyy siihen, miten me voisimme tätä parantaa. Minä uskon vakaasti siihen, että tapausten pohjalta, tutkinnan pohjalta voidaan oppia paljon. Ja jos niistä otetaan vaari, niin voimme parantaa tilannetta. Komissio on juuri käynnistämässä uuden petoksentorjuntastrategian. Olen aivan samaa mieltä tästä. Se on minunkin vakaumukseni nimittäin, että meidän pitäisi aloittaa tapausten päätöksistä. Nyt menee yli ajan, mutta tätä haluaisin täsmentää. Olafin on tullut myös tapaus, jossa on pystytty tekemään pitkän, hyvän, laajan SWOT-analyysin komissiossa ja se voi kyllä olla jäsenvaltioillakin ja siitä voitaisiin oppia aika paljon varojen käytön kohentamiseksi. Kaikkia vastauksia ei löydy Olafista, mutta paljon sieltä voidaan tarjota tietoja sidosryhmille järjestelmän parantamiseksi. Grazie Presidente. Kiitoksia. Johtaja, minä haluaisin kysyä teillä, kun ajatellaan tätä kokemusta, jota vaaditaan ainakin viisi vuotta johdosta korkealta tasolta ja varsinkin, missä te olette aamissa tämän kerännyt. Entä olet, minkälaisiin järjestöihin olette kuulunut ja miten pitkään, missä tehtävässä lopuksi? Voisitteko vahvistaa, oletteko ollut mukana, että olette Guardia Finanssa kohdalla ollut ilmiantausta? ilmiantotapauksessa ja voisitko kertoa tästä ilmiannosta? Je n'ai pas été I will turn to English. I do not exactly to... Niin, en tiedä ihan tarkkaan mihin viittaatte, mutta se, että Olin aiemmin ammattiliiton jäsen, niin äh, silloin toimin Ranskassa tehtävissä, ja minulla on ollut äh, myös äh, tuomioistuinten, tuomioistuimen yhteyksiä tietysti Ranskassa. Enkä ymmärtänyt tässä loppuvaiheessa, mihin te nyt oikein viittasitte. Ehkäpä voisitte tarkentaa vielä kysymystä. Kiitos. Voi puhua hitaamminkin, että tulkitsevat tilaisuuden. Haluaisin siis tietää, jos olette, olette saaneet sen kokemuksen, eli viisi vuotta, jota tarvitaan korkealta johdolta ja missä ja missä tehtävissä ja sitten. Olette ollut mukana tuomarijärjestöissä, jos vai ette, milloin, missä tehtävässä, mihin asti Puhuitte äsken AY-järjestöstä, voi olla sellainen tai jokin muukin järjestö. Ja sitten viimeinen kysymykseni. Halusin tietää, oletteko olleet mukana ilmiannossa, joka liittyy korkeaan viranomaiseen Guardia di Finanza. Voisitteko kertoa, missä olossa tämä on tapahtunut ja voisitteko kertoa tarkemmin tästä valituksesta, ilmoituksesta? Hello. Yes, I have been member of... Niin, viittaatte yhdistykseen, mutta Ranskassa on ihan sama. Siis ammattiyhdistysliike on aina yhdistys, juridisesti katsoen. Olen ollut sen jäsen vuosia, en muista tarkkaan miten monta. Se on ö, tuomioistuinten ammattiliitto Ranskassa. En Olen esimerkiksi ollut äh, pääsyyttäjänä tuomioistuimessa Ranskassa, toiminut siellä kuusi ja puoli vuotta. Ja siellä hoidin myös äh, talousarvion ja monia muita asioita, jotka suoraan kuulu äh, syyttäjän päivittäisen toimenkuvaan. Ja voin tästä kertoa jotain. Kun tulin tuon tuomioistuimeen, se oli kuin 1800-luvulta ja kun sitten lähdin, siellä vuonna, lähdin sieltä vuonna 1993, niin se oli kuin tämän vuosisadan tuomioistuinnissa kaikki oli uudistettu. Siellä käytti paljon investointeja työolosuhteiden parantamiseksi kaikille. Lopuksi mainitsitte vielä valituksen, kyllä. Sellainen on esitetty Guardia de Finanzan virkailijalta äskettäin. Olen pyytänyt artikaa 24 nojalla suoja, suojelua. Ja edelleenkin olen sitten nyt komission välityspalvelun suojissa tässä suhteessa. Kiitos puheenjohtaja. Epäilemättä, herra Kretan, tiedätte, että me olemme talousarvio- ja valvontavaliokunnan aktiivisia jäseniä ja me muun muassa esittelijöinä usein olemme yhteydessä Olafin äh, virkamiehiin. Ja täytyy sanoa, että viimeisten kymmenen vuoden aikana olen usean otteeseen saanut sellaisen vaikutelman e, tai saanut sellaisia vihjailuja, että Olafissa on hyvin paljon sisäisiä ongelmia sen toiminnassa ja välillä on jopa puhuttu siitä, että siellä on sellaisia sisäisiä joukkoja, jotka kiistelevät keskenään, ovat ryhmittyneet toisia vastaan. Ja että tämä Olafin kone yskähtelee, ei toimi niin kuin pitäisi. Tämä on kysymyksenne teille ja varmasti myös kollegallenne Olafissa, jota kuulemme huomenna Vahvistatteko nämä väitteet? Ja jos tämä pitää paikkansa, niin mitä aiotte tehdä näiden henkilökunnan sisäisten konfliktien ratkaisemiseksi uutena pääjohtajana, jos teidät valitaan? It's true that, you know... Pitää paikkansa, että Olafissa on ongelmia. Mainitsitte klaani-sanaan, en nyt niin pitkälle menisi, on ihmisryhmiä, joilla on erilaisia lähestymistapoja monissa asioissa. Ihan varmasti näin on. Onko kyseessä konfliktista sitten? Joskus kyllä, se voi muuttua konfliktisesti. Huomaan päivittäin, että syntyy ikään kuin oppositio ja syntyy konflikti, mutta ei se loppujen lopuksi ole. On vain eräinen tapa nähdä asioita. Minusta kaikkein tärkeintä tässä on se, että meillä on ihmisiä, jotka tietävät, mikä heidän tehtävänsä on. Joskus tässä on ongelmia, on epäselvyyttä. Täytyy tietää, mikä on missio ja mitkä ovat työmenetelmät tutkinnassa. Mainitsin sen jo alustuksessani, että ei käytetä, sanoisinko, tutkintaa, että se on kallella mihinkään suuntaan johonkin, kohdistus johonkin henkilöön tai instituutioon. Täytyy olla puolueeton työssämme. Miten se sitten hoidettaisiin, jos minusta tulee johtaja? Minulle asiat ovat aika yksinkertaisia tällä saralla. Kuunteleminen on kaikkein tärkeintä. Konflikteille usein lähtökohtana on se, että ihmiset eivät ole puheväleissä tai eivät puhu riittävästi toisilleen. Ensinnäkin täytyy tämä selvittää. Puhumista ja kunhan puhutaan, niin siitä voi oppia, miettiä yhdessä, mikä on ratkaisu ja sitten se viedä läpi. Näin minä haluan toimia. Ehkä vielä yksi asia on syytä tehdä selväksi tässä vaiheessa. Jos, on täydelli, jos napit ovat täysin vastakkain, ehkä se voi liittyä siihen, että muutoksiakin tarvitaan Olafissa on. Sitä haluan tähdentää. Jos ihmiset eivät ole valmiita muutoksiin ja minä tiedän pääosastoltani, että on muutosvastarintaa. Se voi vaikuttaa konfliktilta, mutta ei ole siitä kyse. Se johtuu siitä, että me pyrimme nyt parantamaan monia asioita. Näistä vuoksi ihmiset ovat ehkä turvattomia. Ehkä on sitten johdon asia ja johtajan asia selvittää, että kaikki tietävät, missä mennään ja minne mennään. Mielestäni tässä on paljon vielä tehtävissä tietää, mihin suuntaan Olof menee, ettei synny hämmennystä siinä, mikä on konfliktia, mikä on vaan erilaista lähestymistapaa. Grazie. Kiitos. Nyt ECR saisi puheenvuoron, jos joku siellä on paikalla. Jos ei, niin mennään muihin. Andreasen. Thank you, Chairman. Uh, eh, Mr. Kriter. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Kretan, voisitte... Oletteko sitä... Oletteko sitä mieltä, että tällä hetkellä jo pitää tutkia nimettömiä valituksia? Whistleblowers are a tool. Ilmiantajat ovat meidän välineitämme tilastollisesti kerrottakoon, että ei meillä paljon ilmiantajia ole ihan tiukassa mielessä, sikäli että se olisi säännössä määritelty. Mutta päivittäin me saamme nimettömiä valituksia, niitä me käytämme myös. Haluaisin nyt käyttää kysymystänne hyväksi ja kertoisin jostain. On aina ongelmallista löytää petoksia, koska lähtökohtana se on aina tutkinnassa, mutta yhtä lailla olen hyvin varovainen nimettömien lähteiden kanssa, koska kyse on usein myös perusoikeuksista. Miten minä voin varmistaa sen, kun esitetään syyte, että se on riittävän vakava, jos en tarkkaan tiedä, mistä se on peräisin. Joskus tällaisia ongelmia on. Ehkä tekin tiedätte, Tätä haluaisin tähdentää, kun me saamme Olafin tietoa, me arvioimme sitten. Arvioimme sitä sen selvittämiseksi, onko se riittävän vakava, onko riitt- todellakin syytä epäillä vakavassa mielessä, muuten emme aloita tapauksen tutkintaa. Se tehdään hyvin perusteellisesti. Tämä voi tästä kertoa teille, mutta on syytä tietää, että kyllä niitä tulee ja paljon nimettömiä valituksia päivittäin. niin niitä tulee myös yksilöiltä henkilöiltä, mutta kyllä näitä tulee ilmi antajien säännöstä, siitä ei ole olemassa. Thank you, President. In fact, uh, Mr. Stas... Kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa edustaja Stas osittainen kysyi sen, mitä halusin tietää. Äh, kysymykseni olisi nimittäin ollut, että mitä olette mieltä sisäisestä koordinaatiosta eri Olafin yksiköissä ja millä tavalla tilannetta voidaan parantaa, jos on heikkouksia. Mutta jo vastasittekin siihen. Kysyisin vain, että voisitteko kertoa, mitä etuja on sillä, että tällainen asiantuntija, joka itse on ollut jo järjestössä, tuo ö, suhteessa sitten taas, jos ehdokas valitaan ulkopuolelta? This is always, um, it is always difficult. Tästä on aina hyvin vaikea puhua, on vaikea puhua itsestään, mutta teen niin kuitenkin. Mitä tähän sisäisen koordinaation tulee, se on hyvin keskeistä ja Olafissa on kyllä puutetta nyt tällä alalla ja kyllä minusta meidän tulisi olla parempia sisäisessä koordinaatiossamme, mutta ennen kuin vastaan tähän kysymykseen tai kysymyksen osaan, niin menen toiseen asiaan, koska mielestäni nämä kulkevat käsi kädessä. Olaf on hyvin monimutkainen elin ja myös sen toimintaympäristö on hyvin monimutkainen ja jollekin, joka tulee ulkopuolelta, on vaikea ehkä ymmärtää tätä kokonaiskuvaa kovin helposti, eikä kyse ole siitä, etteikö olisi kykyä tai älyä, vaan, vaan ihan ajastahan tässä on kyse, että siihen menee aikaa. Asian ymmärtämiseen menee aikaa. Edut. Minä voin aloittaa työni jo heti ensimmäisenä päivänä minä tunnen henkilökunnan, minä tiedän kuka tekee mitä, minä tiedän kuka on paras milläkin alalla. Minä tunnen myös Olafin taustat, sen historian, ja tämä on kyllä aika tärkeä juuri Olafin kohdalla. Ja sen toimintaympäristön tunnen kaiken tämän. Olen työskennellyt kuudella eri osa-alueella Olafissa, joten minä voisin todella aloittaa, tarttua työhön jo ensimmäisenä päivänä ehkäpä tähän voi vielä lisätä seuraavaa. Voisihan sitä miettiä, että jos minusta tulee pääjohtaja huomenna, niin asiat mm, menevät aika hyvin, koska olen vuodesta 2001 ollut Olafissa aiemmin. En ole kuitenkaan ollut pääjohtaja ja minä olen nyt tehnyt eri aloilla hyvin paljon. Tämä ei kaikki vielä ole näkyvää, mutta kyllä minä olen tehnyt hyvin paljon. Minä olen esimerkiksi oman osastoni työtapoja valtavirtaistanut ja, tehnyt uudistuksia ja ponnistellut kovasti sen suhteen, että tutkijoiden työtapa olisi tehokkaampi ja suunnitelmallisempi. Kyllä minä olen tehnyt hyvin paljon ja de minimispolitiikkaa eh, olen ajanut ja, ja todella ää, eh, tehnyt näitä muutoksia. Kaikki tämä on osa sisäistä koordinaatiota ja sen muutosta. Kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja. Herra Kretään, kun tässä nyt olen kuunnellut teidän esitystä, olen saanut sellaisia seuraavanlaisia vaikutelmia. Annoitte dynaamisen vaikutelman, mutta se mitä nyt sanotte yhdeksästä vuodesta, niin te olette taistellut tavallaan Olafia vastaan. Te olette halunneet saada aikaa muutoksia, mutta erotukset on hylätty. Okei, miksi ette ole koskaan meille sitten valittanut tästä, että te joudutte näissä oloissa tekemään työtä? Ne on aika yllättävää meidän mielestämme. Siksi kysyisinkin, mitä mieltä olette siitä, miten Olaf voisi olla mukana varojen perimisessä, jos niitä on käytetty säännönvastaisesti? Olaf can contribute to the recovery. Olaf voi olla mukana rahojen takaisin perinnässä tarjoten selkeitä johtopäätöksiä selkeistä todetuista petoksista. Tämä on siis Olafin tutkimuksen tulosta. Mainitsitte sen, että näytän dynaamiselta. Minulla on aina sanottu näin ja vaimonikin joskus valittaa tästä. Minun ehdotukseni joskus on se, että olen esimerkiksi vedonnut Olafissa kovasti siihen, että meillä olisi tällainen toimintajärjestys, joka olisi paljon äh, tarkempi kuin se ohjeistus, joka meillä nyt tällä hetkellä on. Olen esittänyt näitä kirjallisesti. Monet eivät ole halunneet sitä seurata, joten hyväksyn sen. Kun kyseessä on demokratia, hyväksyn, nyt asiasta käydään keskustelua ja silloin minun mielestäni on tärkeää, että päästään hyvin selkeisiin päätelmiin, jotta ratsalan takaisin tai sitten voidaan asettaa syytteeseen joku. Tämä selkeästi mielestäni on niin, että jos meillä virastossa asiat ovat selvillä, niin silloin voidaan saada hyvin selkeitä suuntaviivoja, käytöstä, toimintaa. Kysymys on paljon enemmän suuntaamisesta, hallinnoimisesta. Eli asetetaan tässä nokkimajärjestykseen ikään kuin se, millä tavalla päästään parempaan tehokkuuteen. Uskon, että jos näin tehdään, me saamme paljon aikaiseksi, sillä Olafin sisällä meillä on kaikki tarvittava asiantuntemus. Ehkäpä tähän mennessä sitä ei ole käytetty oikealla tavalla, jotta voitaisiin asettaa kaikki nämä voimavälineet toimimaan yhdensuuntaisesti. Hauser. Edustaja Ehrenhauser. Ja herzlichen Dank, Sie sind schon. Kiitoksia. No te olette tosiaan työskennellyt Olafissa jo joku sen vuosen, ehkäpä muistatte hans martin Tilekin tapauksen vuodelta 2004. Tuolloinhan asian saatiin myös tuomio ihmisoikeus tuomioistuimesta, joka totesi, että vapaatiedon välitys, oikeus, ää, tuolloin ää, joutui rikotuksi. Eli mitä mieltä olette tästä tapauksesta näin muutaman vuoden jälkeen? A couple of minutes ago I mentioned... Ihan joitain minuutteja sitten sitten mainitsin, että on tärkeää ymmärtää Olafin historia voidakseen toimia tehokkaasti nyt. Itsekin olen osa Olafin historiaa ja lyhyestä virsi kaunis voin todeta, että Olaf ei ole mielestäni tehnyt virheitä. Me olemme tehneet asiat tavalla niin, siis emme ehkä kaikkea ole tehneet parhaalla mahdollisella tavalla, mutta emme myöskään ole tehneet mitään lain vastaista. Olemme toimineet parhaan kykymme mukaan. Ja tässä Tilekin tapauksessa ongelmana oli se, että ulkopuolelta ja sisäpuolelta tuli hyvin monia tietoja. Ja kun sitten päätelmät tehtiin, meillähän oli ihan kirjalliset todisteet ja meidän on tuolloin oikeuslaitokselle tässä tapauksessa Belgiassa toimitettava nämä tiedot, joita meillä oli. Ja tämän jälkeen sitten no, katsottiin tai on nähty, että toimintamme ei ollut oikeanlaista. Ehkä meidän olisi pitänyt toimia toisin, mutta kyllä minun mielestäni historia on aina helppo kirjoittaa uudestaan. Te tiedätte Olafin historian Olafin sisällä ehkä oli näitä klaaneja, ryhmittymiä, jotka taistelivat toisiaan vastaan. Nämä tiedot toimitettiin ulkopuolelle. Näin ei enää ole. Tämä on menneisyyden asia ja en usko, että tällaista voi tapahtua uudelleen. Ja voin vakuuttaa, että kiinnitän tämän tyyppisiin asioihin huomiota, koska Olaf ei tieten, Olafin ei tietenkään tule toimittaa näitä tietoja ö, ulkopuolisille tahoille väärin perustein. Ja meillä on ollut kyllä yhä vähemmän tämän tyyppisiä ongelmia. Ringraziamo. Kiitokset herra Kretäänille kuulemisesta eteenpäin. Ci siamo? Ci siamo? Ok. Allora cominciamo con la terza. No niin, sitten kolmas kuuleminen. Tervetuloa Johan Denolf. Hän saakin välittömästi puheenvuoron. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Questa per me? Questa per me, sì. you. Thank you, Mr. President. First of all, I would, to, would like to express my gratitude of... Uh... Niin, kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin maista kiitollisuuden siitä, että sain tulla tänne Euroopan parlamenttiin ja kertoa teille näistä alustavista näkemyksistäni, e, jotka koskevat Olafin mahdollista tulevaisuutta. Tässä suhteessa olen ottanut ö, mittatikuksi Olafin keskeiset toiminnot, eli Euroopan unionin rahallisten etujen suojaaminen. Minulla on myös tähän joitakin lukuja. Ensimmäinen tosi seikka koskee tuomioistuimen suosituksia. Eh, nämä tutkimukset ovat tärkeitä ja uusi ehm, valvontakomitean rooli Ja toinen kohta koskee Euroopan unionin budjettia. Se osoittaa, että 87,5 prosenttia saattaa joutua petoksen kohteeksi. Kolmas tosiasia koskee Olafin toimintoja, se mielessäni ei ole otettu riittävästi huomioon Euroopan budjetin kohdistuvia vaaroja, sillä 33 prosenttia kaikista tutkimuksista koskevat Euroopan unionin toimielimiä ja elimiä. Kun sitten katsotaan tätä vuosikertomusta ja siinä olevia lukuja, niin nähdään, että riittävä, riittävä moni tapaus ei johtanut siihen, että rahoja olisi peritty takaisin. Ja alustavaa arviointi on kestänyt aivan liian kauan. Näin haluaisin muutaman kalvon avulla esitellä muutaman ajatuksen. Ja näin haluaisin tuoda takaisin tällaisen järkevän toiminnan. Ja minusta jatkuvuus on erittäin tärkeää, sillä tässä mielestäni on menty liian pitkään eteenpäin ilman, toi, ilman johtajaa. Ja kokonaistrategiana toteaisin, että Olafin täytyy parata tähän päätehtävänsä Euroopan unionin rahoitus intressin suojaamiseen. Jotta näin voitaisiin tehdä, niin myöskin nämä perintävirastot täytyy toimia jäsenvaltiossa. Lisäksi meidän täytyisi keskittyä uudelleen ulkoisiin tutkimuksiin. Tämä olisi hyvä väline. Harpolla on monopoli näissä sisäisissä tutkimuksissa. Ja näin pitäisi ottaa käyttöön myös nollatoleranssi. Muitakin vaihtoehtoja on. Minusta meidän pitäisi optimoida toimintamme myös muiden tahojen kanssa, IDOKin kanssa. Ja on tärkeää mainita, että 44 prosenttia kaikista peritystä varoista koskee nimenomaan yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja avunanto jäsenvaltioille, mikä merkitsee sitä, että voisimme tehdä parempaa yhteistyötä Eurojustin, Europolin ja kanssa ja ottaa käyttöön näitä yhteyspisteitä. Kuten totesin, varsinkin näiden luonnollisten kumppaneiden kanssa meillä tulisi olla lisää yhteistyötä. Tämän tukemiseksi haluaisin todeta, että meidän täytyisi myös tarkastella Olafin sisäistä rakennetta. Organisaatiorakenteita täytyisi muuttaa me emme tarvitse lisää rahaa. Olafin budjetti nimittäin on aivan riittävän suuri vastatakseen näihin tarkoituksiin. Mutta meidän täytyy katsoa näitä vastuualueita ja täytyy luoda Meidän täytyy olla yksi keskitetty asiointipiste kaikille jäsenvaltioille tiedon vaihtamiseen. Ja täytyy ottaa ne no Justin Europolin kanssa nämä yhteiset yhteys. Hei. Tutkijoiden ja muiden välillä täytyy myöskin vahvistaa suhteita ja ulkoin sen ehdokkaan etu on se, että voidaan näin tehdä. 35 prosenttia eh, henkilökunnasta on tutkijoita ja tutkimusyksikössä. Se ei ole suinkaan riittävä määrä. Lisäksi pääjohtajan pitäisi suhtautua avoimesti tähän keskusteluun jota käydään Olafin riippumattomuudesta sen tutkimuksissa. No kukas minä sitten olen? Minä olen belgialainen poliisiviranomainen, hallintotyöntekijä, 22 vuotta jo. Niin voinko vielä, olen melkein lopettanut. Ja minulla on 20 vuoden kokemus tehtävistä hallinnon puolella. Ja suhtaudun sisävoimesti tähän kysymykseen, koska tulen ulkopuolelta ja ymmärrän hyvin, mitä siellä tapahtuu. Ja kaksi kalvoa vielä. Olen pyrkinyt esittelemään nämä tärkeimmät kohdat ja useimmat korruptiotutkimut esimerkiksi Belgiassa tehdään minun pääosastollani. Mutta tässä ovat mainittuna jotkut niistä, joita on tehty yhteistyössä Olavin kanssa. Hyvä käytänne tulee tältä viimeiseltä kalvolta, joka osoittaa, että jos työskennellään nopeasti ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, niin voidaan saada aikaiseksi hyviä tuloksia. Vuosina 2008-2011 meillä on saatu päätös erittäin tärkeässä lahjontakysymyksessä, jossa ranskalaisten ja belgialaisten tutkijoiden kanssa on saatu aikaiseksi hyviä tuloksia. Kiitos. Olen tässä nyt kyllä hiukan yllättynyt. Öö, komissio on tässä nyt tai puhutaan näistä ulkoisista tutkimuksista, mutta toteaisin, että kyllä myös sisäiset tutkimukset ovat, kuuluvat Olafin toimivaltaan. Ja tämä on mielestäni hyvin tärkeä kysymys, koska se liittyy myös se uskottavuuteen. Ja toinen kysymys, mitä Olafista halutaan? Te pääjohtajana haluaisitte, että Olafista tulee virasto. Se on suunnilleen päinvastainen kanta siihen, mitä Euroopan parlamentti haluaa. 95 prosenttia parlamentin jäsenistä äänesti sen puolesta, että Olaf jäisi komission osaksi. Eli kahdessa hyvin tärkeässä kysymyksessä olette täysin eri mieltä kanssamme. Voinko kysyä teiltä, että miksi ihmeessä minä teitä, teitä äänestäisin? Okay. I think the first thing is that, um, No ensinnäkin tässä on väärin ymmärrys tullut en minä sanonut, että haluan Olafin muuttaa virastoksi. Mielestäni johtajan pitäisi olla avoin käymään keskustelua. Tiedän, että keskustelua käydään. Se merkitsee sitä, että jos ei ole avoin mielin, ei ole avoin. Johtajan pitäisi kyllä avoimesti keskustella tästä. Ihan varmasti. Olen ihan varma, että, että on komissio, sillä on omat etunsa, haittojakin, jos on osa komissiota osa isoa toimielintä. Sitä voi hyödyntää. On käytettävissä kaikki paikat Euroopan ulkopuolellakin ja hyvää yhteistyötä pääjohtajien kanssa, pääosastojen kanssa, läheistä yhteistyötä IDOKin kanssa. Toisaalta, niin totta kai saa hyvin myös tietoja, jos ei ole osa komissiota. Suurin ongelma olisi se, että ei saisi tietoja yhtä spontaanilla tavalla kuin nyt. En esittänyt mielipidettä, vaan sanoin, että olisin avoin käymään keskustelu siinä kaikki. I hope that is what you were. Toivottavasti tämä oli, mitä minulta odotitte. Ole Geier. Geier. Ach, ich werde mal versuchen, zwei Fragen. Yritän nyt puristaa minuutin kaksi kysymystä. Te olette poliisi ja oletan, että myös Belgian poliisivoimissa on sisäisen tutkimuksen osasto ja Olafkin on periaatteessa sisäisen tutkimuksen osasto komissiossa jos teille pelkialaisena poliisina ehdotettaisiin äh, sisäisen tutkimuksen irrottamista poliisivoimista, niin äh, kannattaisitteko tuollaista ehdotusta? Toinen kysymys. Äh, kuulimme yhtä ehdokasta, joka tulee Olafista ja toista, joka tuntee tämän Euroopan unionin oikein hyvin. Te olette hiukan ulkopuolinen ja kuulisin mielelläni hiukan tietämyksestänne ja valmiuksistanne mitä tulee Euroopan työskentelyyn Euroopan toimielimissä. Olette varmaankin huomanneet, että aika monimutkainen soppahan tämä on. Thank you very much indeed for the questions. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Ensimmäisen kysymyksen vastauksen. Meillä Belgian poliisissa ei ole yhtä yksikköä, vaan kaksi, joka hoitaa sisäisiä tutkimuksia. Se on hyvä asia. Minun pääosastollani jossa myös teemme sisäisiä tutkimuksia. Hoidamme siis niitä myös. Eli ei ole mitenkään hyvä ajatus se, että näitä on kolme, mutta on erinomainen ajatus, että yksi yksikkö on olemassa. Ja ihan selvästi vastatakseni kysymykseeni, jos ne irrotettaisiin Olafista, niin minusta se olisi oikein huono ajatus. Siinä siis hyvin selvä näkymys ja olet aivan oikeassa. Ei minulla ole samaa kokemusta kuin sisäisillä ehdokkailla Euroopan toimielinten kanssa työskentelemisestä, mutta kymmenen vuotta jo olen ollut sellaisessa toimessa, jossa suhteessa henkilökuntaan, budjettiin, eri toimialoihin, minulla on samankaltainen eh, pääosasto kuin mitä Olaf on. Ja olen ainoa kandidaatti, jolla on nämä samat tehtävät omassa niin kuin Olafissa on. Ja tämä on yksi keskitetty asiointipiste Belgialle ja kaikille muille maille on tärkeä asia. Ja tämän vuoksi minulla on paljon yhteyksiä Eurooppaan. Me työskentelemme komission, toimielinten, Olafin, useiden pääosastojen kanssa. Ja minulla on myös kollegoita ja itsekin olen käynyt täällä teidän parlamentissa eri valiokunnissa – kun olemme mukana eri töissä. Ja koska olen tätä yhteistyötä tehnyt niin kauan, niin minua on usein pyydetty puhujaksi seminaareihin ja hoitamaan eri hankkeita. Olen myös ollut varanhoitoviraston yksi perustajista. Tällä tavalla kokemusta saadaan. Ja siitä syystä minua pyydettiinkin koska minulla on sellainen maine, että teen hyviä kompromisseja. Ja kun puhuttiin näiden varojen perimiskonferenssissa, niin olin siellä mukana asioita hoitamassa. Minulla ei ehkä siis ole samaa kokemusta kuin mitä ehdokkailla, jotka ovat jo näissä sisäisissä töissä mukana, mutta minulla on ehdottomasti se puolellani, että suhtaudun kysymyksiin avoimin mielin. Sillä 11 vuoden jälkeen uskoakseni on aika muutokselle. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, Danov úr. Kiitoksia Parahin puheenjohtaja, arvoisa herra Denolf. Mielestäni on eh, erittäin eh, hyvä ajatus tämä ajatuksenne sadan päivän ohjelmasta, kun ajatellaan uutta Olafin pääjohtaja, niin näin teidän työtänne saataisiin mitattua ja te kantaisitte toimista vastuun. Sitten kysymykseni. Jos teistä tulee Olafin seuraava pääjohtaja, voitteko toteuttaa tämän ohjelman? Voitteko tai täytyykö teidän muuttaa sääntöjä? Tuleeko sääntöjen muuttamisesta välttämättömiä, mitä tulee siis erilaisiin määräyksiin, sääntöihin? Sillä eihän niitä pääjohtaja voi toimivaltansa puitteissa lähteä muuttamaan. Ja sitten Olafin tämänhetkinen budjetti, pidättekö sitä riittävänä? Ja Pidättekö henkilö, henkilöstön määrää ja asiantuntijuutta riittävänä? Haluaisitteko mahdollisesti uudelleen järjestää Olafia tai tehdä suurempia muutoksia, mitä sen henkilöstöön tulee? Thank you very much for the questions. Kovasti kiitoksia kysymyksestä. Ensinnäkin kiitos siitä, että haluatte vastuuta. Minullakin on vastuuni pääjohtajuusosastolla, niin meillä on viisi vuoden, viiden vuoden kausi, ja se nyt on tulossa uusittavaksikin helmikuun alusta. Totta kai tiedän, että ohjelma on kovin kunnianhimoinen, mutta ei se tarkoita sitä kuitenkaan, että pitäisi muuttaa asetuksia, että ohjelma voisi toteuttaa. Varmasti aikanaan, siksi sanoinkin, että tässä liikesuunnitelmassa ne on ly- lyhyt aika, suunnitelma pitkä aika. Ehkä tarvitaan jotain muutoksia lyhyellä aikavälillä, mutta varmasti voidaan tehdä ilman asetusten muuttamista. Mutta esimerkki. Jos haluaa uudelleen määritellä nimittäin johtajat ja mitä he tekevät. Ei sinne tarvita määräisten muutosta, se on sisäistä työtä. Voidaan tehdä valvontavaliokunnan kanssa, komission kanssa tai teidän kanssa tai neuvoston kanssa. Ja totta kai tämäkin liittyy talousarvioon. Mainitsitte sen. Nyt näyttää siltä, että tuskin tarvitaan Olafin lisävaroja. Ei uutta henkilöstöä. Siellä on riittävästi henkilöstöä. Nyt on kyse siitä, että ei ole niin varmasti asiantuntemusta, mutta on, onko meillä hyvät toimenkuvat? Jos ajatellaan, että 35 prosenttia vain henkilöstöstä tekee tutkintaa ja 65 tukitoimia, niin tutkintayksikössä se on mahdotonta. Tässä täytyy kääntää toista päin nämä luvut. 65 prosenttia tehköön tutkintaa. Tässä täytyy toimenkuvia muuttaa. Tässä voidaan tehdä oma yksikkö alkututkintaa varten, tapauksen selvitystä varten, että siellä tehdään kokopäiväisesti työtä asiantuntijan parissa, niin saada voimaa muihin yksikköihin. Ihan varmasti kyllä raha löytyy, henkilöstöä ja asiantuntemusta. Rakenteiden muuttaminen Olafissa, kyllä sitä tarvitaan. Tällä haavaa Olaf ei keskity ydintoimintaan, nimittäin Euroopan rahoitusetunäkökohtien puolustaminen. Baltsidis. Hyvä puheenjohtaja, arvoisa ehdokas. Esityksessäni totesitte, että on erittäin tärkeää varmistaa hyvä yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa – Tällä hetkellä, kun nyt Olafin uudistus on käynnissä, niin puhutaan jatkuvasti tarpeesta tiivistää yhteistyötä jäsenvaltioiden asiasta vastuussa olevien tahojen kanssa. Ja asetukseen on ehdotettu sisällytettäväksi sitä, että jäsenvaltioiden instituutioiden pitäisi tiedottaa Olafille kerran vuodessa tai kerran puolessa vuodessa tilanteesta tai pyydettäessä. Mikä teidän mielestänne on paras tapa mennä eteenpäin, kun halutaan taata tehokkaat tutkimukset tulevaisuudessa ja välttää hallinnollisten prosessien rajoittava vaikutus silloin, kun ne ovat tarpeettomia? well, Kiitoksia kysymyksistä. No, minä olen sitä mieltä, että parempi yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on ratkaisevassa asemassa Olafin tulevaisuutta ajatellen. Suuri osa tutkinnasta vie liikaa aikaa, koska Olaf käyttää liikaa aikaa tutkinta. Minä teen yhteistyötä Olafilla. Me saamme heiltä myös tapauksia. Kun ne tulevat Belgiaan, niin kovin usein emme ole enää kiinnostuneita tutkinnasta, koska on, tutkinta on vienyt liian pitkän aikaa ja osat ovat kadonneet. Minä ainakin vetoaisin sen puolesta, että olisi läheisempää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niin, että tiedot tulevat nopeammin jäsenvaltioihin. Nyt meillä on mahdollisuus tehdä yhteistäkin tutkintaa Olavissa. Näin on tehty yhdessä tapauksessa ja se on osoitettu menestyksekkääksi. Siis ihan varmasti hallinnollinen työ tutkintatapauksissa vie liikaa. tässä pitäisi hallintokaavio suunnitella uudelleen, koska pullon kaulat vievät liikaa aikaa tutkinnan päättämiseksi. Pullonkaula pitää hävittää ja siksi siinäkin tarvitaan rohkeutta. Olen tehnyt omassa pääosastonossani näin kymmenen vuotta sitten, kun minusta tuli uusi johtaja. Ja totta puhuen, en nyt pystyisi siihen, koska olen ollut kymmenen vuotta jo. Siinä tappasin omat lapseni. Siksi tässä tarvitaan ulkoinen ehdokas. Myös Olafin, siksi niin uskon näin. Honorable Chatsimarkakis. Chatsimarkakis. Eh, Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset herra Denolf rohkeudestanne. Kyllä Euroopan unionille on kunnia, että näin eh, virka-arvoltaan äh, korkealta tuleva poliisi on kiinnostunut äh, EU-urasta. Se on meille kunnia. Ja hienoa myös se, että ulkopuolisena ehdokkaana katsotte rohkeasti, että 35 prosenttia äh, resursseista tutkimukseen on liian vähän, että haluatte muutosta. Te tulette siis poliisivoimista, Olaf itse on syntynyt täältä käsin ja äh, kyllä se on hyvin erity, erityinen äh, vauva meille, niin kuin Kreslen reaktiosta kuulitte. Eli äh, Olaf on muutakin kuin tutkimustaho, se on myös poliittinen luonteeltaan. Mitä sanotte tähän? Thank you, sir. I will answer it. Kiitoksia, niin vastaan tähän oman kokemukseni pohjalta tämänhetkisessä tehtävässäni. Minulla on nyt viisi yksikköä alaisuudessani ja yksi niistä aiemmin oli nimeltään valvonnan korkea komitea. Sillä on ihan sama ö, hallinnollinen rakenne kuin vielä tällä hetkellä. Se ei ollut poliisin voimien osa. Se oli myös hyvin lähellä politiikkaa, joten minulla on kokemusta siitä, millä tavalla hallinnollinen mm, yksikkö voidaan siirtää poliisitoimintaan. Mutta minusta meidän tulee katsoa tulevaisuuteen. Mikä on Olafin tulevaisuus? Siinä kaikkein tärkein kysymys on, että kun otetaan käyttöön Euroopan yleinen syyttäjä, niin on aika todennäköistä, että Olaf on yksi osa siitä yhdessä Europolin ja Eurojustin kanssa. Olahon tutkimusyksikkö, Europolon tiedonhakuyksikkö ja sitten meillä erikseen oikeudellinen yksikkö Eurojustissa. Tämän seurauksena poliittinen kiinnostus suhteessa Alafiin laskee. Ja tietysti meidän täytyy uskoa todellisuuteen. Olafin pääjohtajana, siis tehtävä sama kuin minulla tällä hetkelläkin. En anna politiikan vaikuttaa toimintaani. Politiikka siis, joka liittyy näihin tutkimuksiin. Jos puhutaan pelkästä puhtaasta politiikasta, niin tietysti parlamentilla ja muilla on sanottavansa. Ja sitä tulee kuunnella ja ottaa se huomioon ja pyrkiä neuvottelemaan oikeasta ratkaisusta. Mutta minusta Olafin tulisi olla siis tutkimustyössään täysin riippumaton. Kiitos puheenjohtaja herra De teillä on ko- kovasti kokemusta ja Belgiassa teillä on erinomainen maine ja teillä on se etu, niin kuin itsekin esityksessänne sanoitte, että tähän astisessa työstän, työssänne olette ollut yhteydessä toimielinten ja myös Olafin kanssa. Niin kuin muutkin täällä, minä olin äh, tyytyväinen siihen, että totesitte, että todelliseen tutkimukseen on pantava enemmän resursseja. 35-65 on nyt tällä hetkellä väärinpäin, mutta tämä tarkoittaa muutoksia Olafin sisällä, että mahdollisesti tietyt toimet eivät voi jatkua tällaisenaan. Voisitteko kertoa, olisiko teillä tämän suhteen jotain ideoita? Uh, well... Äh, toki. Tätä minä teen nytkin. Meillä on liikaa tapauksia. Tapaustaakka on sellainen, että sitä tarvitsisi, pitäisi keventää, mutta hyvä on, minulla on samanlaista, sitä ei kutsuta samalla tavalla, mutta de minimispolitiikka on olevissa erittäin hyvä väline. Voidaan rakentaa kynnyksiä sille, mitä tekee. Sitten päättää juu tai ei, jos ryhtyy tutkintaan. Totta kai on hyvin vaikeaa, kun on kyse sisäisestä tutkinnastakin, Jäsenvaltiot voivat hoitaa neuvottelut ja he hoitavat tutkinnan. Tai kuten sanoin, voidaan lyhentää tutkin, tietojen siirtoaikaa jäsenvaltioille niin, että vapautuu voimavara muihin tapauksiin. Se on yksi mahdollisuus. Toinen mahdollisuus on, että tarvitaan tutkinnassa enemmän voimavaroja, kuten totesinkin. Ja sitten Täytyy panna asiat tärkeysjärjestykseen, mikä on ydintoiminta Olafissa. Minun mielestäni siellä on liikaa asioita. Täytyy puuttua tähän de minimispolitiikan pohjalta. Minä korostan sitä, että se ei voi kohdella kaikkia aloja samalla tavalla. Ehkä se olisi erilaista rakennerahastoissa kuin tulliasioissa – mutta samat säännöt kuitenkin samoille aloille. Jos näin tekee, varmasti voi vähentää taakka, taakkaa. Mielestäni on erittäin tärkeää, että meillä on liiketoimintasuunnitelma. Edetään askel askeleelta. Lisäksi tarvitaan enemmän yksiköpäälliköiden valvonta enemmän. Kolmanneksi Paljon nopeammin täytyy ottaa mukaan oikeuslaitos, myös syyttäjät, että katsotaan myös tätä oikeuden tuomioistuin puolta tutkinnassa niin, että eivät joudu harhaan. Sitten loppujen lopuksi on erittäin tärkeää, että tämä toimitetaan varhain jäsenvaltioille. Jos on liian varhain, niin voidaan aloittaa yhteinen tutkinta. Siinä saadaan voimavaroja jäsenvaltio tyytyväisiä, koska ovat mukana tapauksessa, joka vielä ei ole tuomioistuimessa, voivat näin saada voimavaroja. Se on erittäin tärkeä jäsenvaltioille. Tässä on muutama mekanismi, joilla vähentää tapaustaakkaa. ECR-ryhmästä ei kai ole ketään paikalla. Ehrenhauser. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset aina välillä syntyy tilanne, jossa yhtäältä tietoja käynnissä olevista tutkimuksista toimitetaan tiedotusvälineille ja näin vaitiolovelvollisuutta rikotaan. Ja toisaalta taas EU-toimielimet, kuten parlamentti, eivät saa tietoja ja näin on avoimuuden puutetta. Pitäisittekö tätä akuuttina ongelmana, johon pääjohtajana puuttuisitte? Ja miten nämä vaitiolovelvollisuus, avoimuusperiaatteet, miten käsittelisitte niitä tapauskohtaisestiko vai olisiko teillä joku johdonmukainen linja? Thank you very much. Kiitoksia. Niin, uskoakseni tämä on ongelma, mutta instituutiossa täytyy olla yleinen politiikka ja sitten yrityksessä, yrityspolitiikka. Avoimuus on nimittäin tarpeellista, mutta se täytyy ajoittaa oikein. Niin kauan kuin nämä tapaukset ovat avoimia, niin ei voida ottaa yhteyttä joukkoterveysvälineisiin niiden toimesta, jotka näitä tutkimuksia hoitavat. Avoimuus täytyy siis säilyttää ja se täytyy rakentaa, kun sillä on tärkeää kuka valvoo valvojia. Siitä syystä on tärkeää rakentaa tämä valvontarakenne oikein Olafissa ja taata luottamuksellisuus ja avoimuus. Minun uskoakseni ähm, vastaajien oikeudet ja tiedonantajien oikeudet ovat erityisen tärkeitä. Meidän tulisi ihan tutkimuksen alusta lähtien säilyttää nämä riittävät kynnysarvot, jotta eh, tämä voidaan taata koko ajan. Meillä on tähän tiettyjä mekanismeja. Ensinnäkin on valvontakomitea ja sen eh, rooli täytyy määritellä. Sen, sehän on vastuussa näistä ihmisoikeuksista. Ja parlamentti on tässä suhteessa tehnyt oikein hyvää työtä. Niin, että ihmiset voivat todellakin valittaa prosessiin liittyvistä seikoista. Näin voidaan varmistautua siitä, että tutkimus hoidetaan oikealla tavalla, se on luottamuksellista toisaalta voidaan sitten olla myös avoimia. Avoimia täytyy ollakin, mutta vain oikea-aikaisesti tutkimuksen lopussa, silloin kun asia on siirretty jo jäsenvaltiolle ja jäsenvaltio on päättänyt tuosta lopputuloksesta. Minun käsitykseni mukaan sen tulisi olla tässä pääperiaatteena. Kiitos. Keskimäärinhän kestää 36 kuukautta eli kolme vuotta ennen kuin jäsenvaltiot näitä väärinkäytöksiä tai petoksia ilmoittavat Olafille. Te tulette Belgiasta. Belgia on osa ongelmaa eikä osa ratkaisua, koska sen oikeuslaitoksen vähäinen halu yhteistyöhön aiheuttaa ongelmia myös Olafin toiminnalle. Parlamenttinahan me olemme tehneet äh, uudistusehdotuksia Olafin suhteen ja haluaisin kuulla, äh, minkä ehdotusten äh, osalta voimme saada teiltä tukea. Well, if, if ask... Uh, Jos vastaisin Belgiasta ensin, koska läheltä seuraan Belgian liittovaltiosyytteen toimintaa ja tiedän ongelmat. Ongelmana se, että Euroopan unionin toimijoiden toimipaikka on Belgiassa. Ja siksi lähes puolet tapauksista menee meidän tuomioistuimiimme. Meillä ei ole voimavaroja. Ne tulevat usein minun osastolleni ja voin taata teille, että jos syyttäjävirasto ne ensin hyväksi koskee päättävät sen nimittäin, niin panen aina nämä tapaukset etusijalle. Ja mielestäni hyvin tuloksin. Tämä oli ensimmäinen osa kysymystä. Ja sitten toinen kysymys, mitä te sanoitte, että palmet on tehnyt esityksiä. Mielestäni ne ovat hyviä, minä uskoisin, monistakin syistä. Hän varsinkin oli kyse siitä, että 99 asetusta muutettaisiin ja mukautettaisiin. Ja meidän täytyy myös korostaa tiedonantajia. Puhutte myös menettelytapa takuista. Haluatte, että on paremmat tutkintamääräykset. Määritellään myös palvontakomitean rooli. 11 vuoden jälkeen on hyvä, että päästään nyt oikealle vuosikymmenelle. Tuen aivan täydestä sydämestäni niitä. Ja se on todellakin hyvä, että voitaisiin, meillä olisi tällainen tarkistusmahdollisuus. Se olisi hyvä, että voitaisiin menettelytapoja seurata. Honorevoli, honorevoli Ivan. Edustaja Ivan. Misau Am primit răspunsuri la toate întrebările pe care... Olemme saaneet vastaukset kaikkiin niihin kysymyksiin, joita halusin esittää. Siitä huolimatta minulla on kuitenkin vielä yksi kysymys jäljellä. Mainitsitte tämän ohjelman. Ja kysymykseni onkin, että mikä ohjelma hyötyisi siitä ensikädessä? La traduction, je n'ai pas compris. <laughs> Je n'ai pas compris la, la... Tulkauksesta en ymmärtänyt ensimmäistä osaa kysymyksessänne. Despre dezvoltarea programului Pluto. Oh, the Pluto program. Pluto-ohjelman äh, kehityksestä siis on kysymys. The, the Pluto program. Well, I, um, I know the Pluto program. Pluto-ohjelma. Se on hyvä tapa ennaltaehkäisyssä, koska miinaraivauksessa voidaan vahvistaa ponnisteluja, että se toteutuisi ennen kuin petoksen äh, riskere syntyy. On aloja, jotka varmasti hyödyntävät tätä. Ja sitten on kyse kerran yhteistyöstä, ennen kuin menemme tähän itse kysymykseen. Tiedon kulku on erittäin tärkeä. Jäsenvaltiolla on oma mielenkiintoista oma kulttuurinsa tulleissa. Mieluusti he antavat tietoja. Jos ei ole mitään mielenkiintoa, kuten sisäinen tutkinta Olafissa, jos he ovat etunsaajia, kuten rakennerahastoissa, eivät ole enää kiinnostuneita ja haluttomampia, jos tietoja pidättää rahoista, joita ei tule rakennerahastoista, vaan silloin he ovat oman jalkaansa. Siinä Pluto ehkä voisi olla hyväkin rakennerahastoissa. Jos menemme sille alalle ja annetaan Pluton selvittäessä, niin tulee hyviä tuloksia. Honorable Andreas. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Denolf, tässä hakemuksessanne painotatte poliittisia neuvottelutaitojanne. Kollega Hatsimarkakis kyseenalaisti poliittiset taitonne. Ja minä olen huolissani siitä syystä, että, että rahoitusetujen suojelussa ei pitäisi olla politiikalla mitään tekemistä. Mitä, missä määrin olette sitä mieltä, että poliittiset neuvottelutaidot ovat oleellisia Olafin pääjohtajalle? Toinen kysymys koskee sitä, että onko teidän ovatko teidän mielestänne ilmiantajat tärkeässä roolissa – Äh, petosten torjunta virastossa. I'm äh, very happy that you are. Hyvä, että kysyitte tästä, koska olin hiukan yllättynyt näistä poliittisista taidoista, niin minulla on maine, että olen hyvä johtaja, siis politiikan määrittelyssä. Mutta totta puhuen, poliittisesti olen hyvin vapaa. En kuulu mihinkään puolueeseen, ei ole, minulla puoluekirja ole, tämä on väärinymmärrys mutta ehkä se on ymmärretty niin, että minulla on hyvät neuvottelutaidot. Maineeni on, että olen hyvä johtaja, varsinkin neuvotteluissa. Ja maineeni on, että voin mennä neuvotella poliitikkojen kanssa niin, että mennään minun määräämäni suuntaan. On ehkä eri asia, mitä te sanoitte. Minun tulla neuvottelemaan to- toimielimien kanssa, keskustella. Johtajan pitäisi olla avoin ja läpinäkyvä siinä, että kuuntelen teitä. Tämä ensimmäinen vastaukseni, sitten toinen ilmiantajista, totta kai ovat tärkeitä. Meillä on myös määräyksiä. Henkilöstöasetuksissa on kaksi artiklaa ilmiantajista – sieltä puuttuu yksi asia. Siellä on vain kaksi artiklaa, mutta heitä ei sitten sen jälkeen mitenkään suojella. Ja sekin on tärkeää. Sanotaan, että pitäisi suojella, mutta ei ole kuitenkaan nähtävissä mitään sellaista. Se on tärkeää. Kiitoksia herra De Nolf tästä kuulemisesta näkemiin. Allora, ascoltiamo. No niin, nyt seuraavaksi me saamme kuulla neljä ehdokasta tänään iltapäivällä. Rova Kristiina Gellerbrandt, tervetuloa. Hänkin saa välittömästi puheenvuoro viideksi minuutiksi. Good afternoon. President. Oikein hyvää iltapäivää puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, kollegat, hyvät naiset ja herrat. Kiitän tästä tilaisuudesta saada tulla esittäytymään tänne ja kertomaan käsityksistäni Olafin suhteen. Nimeni on Kristiina Jelbrand Haagberg ja minä olen hyvin työlleni omistautunut virkamies Ruotsista ja nyt kiinnostunut todella tästä petosten torjuntaviraston pääjohtajan virasta. Haluaisin nyt ensin kertoa joitain faktoja. Minä en ole syyttäjä enkä tuomari. Minulla ei myöskään ole ammatillista kokemusta työskentelystä Brysselissä eikä myöskään Olafissa. Kuitenkin voisin sanoa olevani pätevä ulkopuolinen. Minulla on oikeustieteellinen tutkinto ja huomattavaa ja soveltuvaa strategista ja käytännön hallinto- ja johtokokemusta. Minä olen todistanut, että minulla on rohkeutta nousta esiin, kun myrskyjäkin syntyy. Ja olen saanut aikaan hyvin paljon tuloksia. Olen työskennellyt neljä kertaa Olafia suuremmassa petosten torjuntaa virastossa toimessa. Budjettikin on ollut kaksinkertainen – ja olen äh, tehnyt yhteistyötä monien jäsenvaltioiden kanssa ja käyttänyt todella hyödykseni sitä tietoa, mitä on ollut saatavilla jäsenvaltioiden välisten sopimusten mukaan. Minä kuuntelen, vahvistan vuoropuhelua ja teen läheistä yhteistyötä kaikkien osapuolten ja eturyhmien kanssa. Olen riippumaton, riippumaton henkilö ja pidän tätä riippumattomuutta myös, myös Olafin suhteen aivan keskeisenä asiana. Prioriteettini ovat se, että tehdään todellisia laatuun ja tehokkuuteen liittyviä parannuksia Olafin toiminnassa ja näin haluan keskittyä parantamaan juuri laatua ja tehokkuutta, mitä tutkimuksiin tulee, niin että kaikkien henkilöiden kaikkia henkilöitä suojellaan ja heidän oikeuksiaan suojellaan. Käytetään parhaita käytäntöitä ja työskentelymenetelmiä, riskianalyysiä, eh, tiedon keräämistä ja valvontaa. Ja pidän hyvin tärkeänä myös sitä, että näin voidaan Euroopan unionin taloudellisia etuja parhaalla mahdollisella tavalla suojella. Haluan työskennellä avoimesti, läpinäkyvästi, käydä vuoropuhelua kaikkien tahojen kanssa kaikkialla maailmassa niin, että Olafin toiminta tehostuu. Lopuksi voisin todeta, että Olafin on muututtava ja, ja kehityttävä, jotta se voi vastata niihin haasteisiin ja vaatimuksiin, joita muuttuva ympäristö ja lisääntyneet odotukset mukanaan tuovat ja minulla on paljon kokemusta myös muutosjohtajuudesta sekä kehityksestä ja koulutuksesta, jotta voisin näin todella käyttää Olafin henkilöstön kykyjä ja pätevyyttä mahdollisimman hyvällä tavalla hyödyksi. Sitten yksi menestystarina, voisin kertoa. Havala on nopea tapa lähettää rahaa, mutta sitä voidaan käyttää myös äh, rahan siirtoihin äh, rikollisia äh, päämääriä varten ja yhteiskunnan ulottumattomiin. Ja olin mukana tutkimuksessa ja käytin erilaista tutkimustietoa kuten esimerkiksi pankkien raportteja suurista rahan siirroista hyödykseni. Ja löysin sitten yrityksen, joka siirsi suuria summia rahaa Ruotsiin. Ja juuri tästä maasta, josta nämä rahat tulivat, on aika vaikea näitä rahoja siirtää. Tämä yhtiö, yritys ei myöskään maksanut veroja ja tämä toiminta vaikutti näin aika epäilyttävältä. Ja tutkimuksen perusteella löysimme 120 miljoonaa euroa tuhansista eri rahan siirroista. 25 eri pankkitiliä tässä oli käytössä ja voitto oli noin 5 miljoonaa euroa. Ja nyt tämän yrityksen johtaja tuomittiin sitten neljäksi vuodeksi vankilan tutkimustemme perusteella. Ja jos minut valitaan Olafin seuraavaksi johtajaksi, minä aion tehdä Olafista maailman johtavan petosten torjuntaviraston. Ja kun seuraavasta Olafin pääjohtajasta päätätte, muistakaa, ettei paras jalkapallon pelaaja, niin kuin Maradona, aina välttämättä ole paras mahdollinen äh, valmentaja. Kiitoksia. Kiitoksia, Gressle. Ja, vielen Dank. Ähm, Sie sind ja wirklich eine starke Frau. Kiitos, te olette kyllä hyvin vahva nainen, sen minä aivan varmasti uskon. Nyt voi tietenkin sitten kiistellä siitä, että äh, mikä sen jalkapallon valmentajan rooli on no, ainakin. Hänen varmasti täytyisi tuntea pelin säännöt. Ja nyt kyse onkin eh, sitten siitä, että tunnetteko te nämä meidän pelimme säännöt. Te tulette eh, yhdestä jäsenvaltiosta, teidän kokemuksenne tulee tästä eh, jäsenvaltiosta, eikä teidän oikeudellinen profiilinnekaan nyt ihan tätä hakemusta vastaa. Mm, ymmärrättehän, että meidän on tärkeää tietää lisää teistä ja siitä, että miten näitä muutoksia ja uudistuksia Olafissa ajaisitte mahdollisimman pian? Mitkä olisivat kolme ensimmäistä toimia, joihin ryhtyisitte? Nythän Olaf on ollut vailla johtajaa jo kymmenen kuukauden ajan, joten miten onnistuisitte mahdollisimman nopeasti ottamaan hartioillenne tämän kaiken vastuun? Okay. Uh, I believe... Niin, uskoakseni Minulla ei ehkä ole kaikkein tavanomaisin profiili hakijalle. Mutta kun pidetään mielessä, että minulla on juridinen lopututkinto, se on sama kuin syyttäjillä ja tuomareilla, vaikka en olekaan työskennellyt tuomioistuimessa. Minun mielestäni pohjataan siihen tietoon, jonka, jonka olen saanut Olafista. Vuosikertomukset, ja niin paljon kritiikkiä, josta olen lukenut, niin uskoakseni Olaf tarvitsee johtajan, joka tekee muutokset organisaatiossa. Ja muutosten tekeminen liittyy enemmänkin hallinnollisiin taitoihin kuin juridisiin taitoihin. Tietysti muutokset täytyy tehdä Olafin juridisessa puitteistossa. Ja käsittääkseni se ei ole suinkaan niin vaikea kuin miltä se tuntuisi. Ja kuten totesitte, ehkäpä Olaf on polkenut hieman paikoilla ja nyt on aika päättää tauko ja ryhtyä uudelleen toimimaan. Olen ollut suurin organisaatioiden johdossa ja tehnyt muutoksia niihin ja voi tehdä niitä Olafinkin. Tietysti alusta täytyy, alussa täytyy lähteä hallintotasolta ja nähdä, voidaanko päästä sopimukseen siitä, mitä tarvitaan, sillä Olafin suuruinen järjestö, jossa on noin 500 ihmistä, tarvitsee joukkueen, jotta voidaan tehdä tarvittavat muutokset. On mahdollista tehdä näin ja jotain muutoksia voidaan tehdä aika nopeasti. Vaikka ehdotukseni olisikin, että meillä olisi suunnitelma siitä, mitä tulee tehdä ensin kolmen vuoden ja sitten viiden vuoden aikataulun. Geier. Wir haben es ja mit einem Amt zu tun, Frau Gellerbrand, bei Olaf. Rova Gellerbrand. Olafin kohdalla on kyse virastosta, jolla on monilaisia tehtäviä. Se tekee tutkintaa ulkoisesti ja sisäisestikin. Se torjuu salakauppaa, rahanpesua, rahoitusalalla monenlaista toimintaa. Joskus unionin rahoitusetuja loukataan. Kysyisin teiltä, miten te selviytyisitte näistä eri aloista? Minkälainen tasapaino löytyisi niiden kesken? Missä tarvitaan muutoksia? Äh, <clears throat> Uskoakseni muutokset ovat tarpeen miltei kaikkialla. Ymmärrän, että Olaf tällä hetkellä käyttää noin 10 prosenttia voimavaroistaan sisäiseen tutkimukseen. Ehkä tuota osuutta tuottaisi lisätä. En itse asiassa tiedä, vaan minun täytyy ensin ryhtyä toimintaan ja puhua hallintotason kanssa, että saisin asian selville. Taustani, kuten tiedätte, on veropuolelta. Ja useimmat ihmiset ovat sitä mieltä, että verot ovat vain veroja ja ehkäpä vähän alvia. Ei näin kuitenkaan ole, sillä viimeisen kymmenen vuoden ajan olen työskennellyt kansallisen lautakunnan kanssa, läheisessä yhteistyössä poliisin kanssa, myös rajoja ylittävissä toimissa. Kokemus on kuitenkin osoittanut, millä tavalla pitäisi käsitellä näitä asioita eri tasoilla ja eri yhteiskunnan aloilla. Uskoakseni näin täytyy tehdä myös Olafissa, eli kun pyritään löytämään sidosryhmät ja se, millä tavalla ne sidosryhmien, sidosryhmien kanssa työskennellään. Tietysti Brysselissä, mutta uskoakseni yksi näistä pääparannuksista, joita voidaan tehdä, koskee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Rivoli Fjellner. Fjell. Tack så mycket. Kiitoksia kovasti. Ehkä voisin ruotsiakin vähän praakata. Ainakin minä teen mielelläni niin. Olen tästä aika paljon puhunut ryhmästä, on ryhmässä paljon puhuttu tätä, minkälaista pätevyyttä tässä yhteydessä pitäisi korostaa. Kolmea asiaa minä haluaisin pitää tärkeimpinä. Hyvää henkilö ylipäätään, mutta jos ajatellaan pätevyyttä, kokemusta, niin osin on kyse johtokokemuksesta, ansioluettelossa puhuu selvää kieltä näiltä osin, mutta on kaksi muutakin puolta. Nimittäin ajatellen nimenomaan EU-tuntemusta, yhteistyötä Euroopassa. Ja sitten toinen on oikeus, lainopillinen puoli. Haluaisin kuulla sinulta, minkälaista kokemusta sinulla on EU-yhteistyöstä, mutta myös toisaalta enemmänkin, jos ajatellaan oikeudellista tutkintaa. You asked about the three areas. Kysyitte näistä kolmesta alueesta ja koska äsken puhuin pitkään tästä hallintokokemuksesta, niin keskityn näihin kahteen muuhun. Kuten totesin alustuksessa, niin en ole työskennellyt Brysselissä enkä toimielimissä. Olen ikään kuin ollut toisella puolella. Olen työskennellyt kansallisella tasolla ja olen vastannut yhdestä kansallisesta toimivaltaista viranomaisesta. Eli aika moni henkilökunnastani niin työskentelee tutkimuksissa, jotka ovat seurausta Olafin toiminnasta. Tämä on yksi osa sitä kokemusta, joka minulla on. Kun tarkastellaan sitten juridista kokemusta, niin pääosaamisalueeni kuuluu verotukseen, mutta koska on ollut johtaja sillä tasolla, kun on ollut, niin minulla on ollut mahdollisuus myös tarkastella näitä eri juridisia aloja. Ja kuten näette CVstä, niin olen vaihtanut asemaa aina parin kolmen vuoden välein, mikä merkitsee sitä, että minulla on ollut mahdollisuus tutustua uuteen alaan kokonaan, kun puhutaan juridisista kysymyksistä. Ja aika nopeasti olen kyllä oppinut. Ačiū, Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä ehdokas. Haluaisin onnitella teitä urheudestanne niin, että olette ryhtynyt ehdokkaaksi näin vastuunalaiseen tehtävään. Mitä nyt olen kuullut teidän kokemuksestanne, niin se vaikuttaa mielenkiintoiselta. Jälleen yksi esimerkki tavallaan siitä hyvästä Äh, valmentajasta voi olla sekä hyvä pelaaja että valmentaja. No entäpä sitten näitä, kun tarkastellaan näitä tulevia periaatteita, me tiedämme, että Olafilla on tiukat yhteydet jäsenvaltioihin. Millä aloilla teidän mielestänne pitäisi vielä parantaa suhteita? Ne määrittelevät paljolti myös Olafin työn laadun. Kiitos. I believe that you put your finger on one thing that is real. Osuitte tässä nyt naulan kantaan. Tämä on hyvin tärkeä asia Olafille juuri tulevaisuudessa ja Olafin tulisi mielestäni hyvin paljon pohtia sitä, että kun tutkimukseen liittyy joku jäsenvaltio, niin Olafin tulisi ottaa jäsenvaltion yhteyttä huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa kuin mitä tähän asti on tehty. Ja kun äh, lukee äh, Olafin työn tuloksia, niin äh, joskus siitä, kun Olaf on tutkimuksen käynnistänyt, tähän raportin toimittamiseen jäsenvaltiolle menee aika paljon aikaa. Jos kyseessä on esimerkiksi kahden vuoden aika, niin ymmärrän kyllä sitten syyttäjää jäsenvaltiossa, joka toteaa, ei halua käynnistää, avata uutta juttua, koska se perustuu aika vanhaan tietoon. Joten Olaf voisi varmasti menestyä toiminnassaan entistä paremmin, jos se käynnistäisi yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa tutkimusten varhaisemmassa vaiheessa kuin tähän asti. Kaikis. Sitten Hatsimar Kaakkis. ei vaan Schmidt. Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tervetuloa valiokuntaan. Kuten tiedetään, niin jalkapallossakin huijataan paljon. Lisäisin tähän Fjellnerin luettelon yhden lisäkriteerin. Euroopan unioni tarvitsee myös vahvoja ja päteviä naisia ja heitä enemmänkin, aivan kuten edustaja Gressle totesi. Haluaisin kuulla, miten määrittelisitte riippumattomuuden joka liittyy Olafiin ja Olafin rooliin Euroopan unionissa. Niin, tämänhetkisessä tilanteessa riippumattomuus on seuraavanlainen. Olaf on äh, yksi komission osa. Se hoitaa hallinnollisia tutkimuksia yksikkönä. Ja se on luotu, ja juridisessa puitteissa on määritelty, että Olaf ja sen pääjohtaja henkilönä ovat riippumattomia. Ja Olafin tekemät tutkimukset ovat riippumattomia. Kun halutaan taata riippumattomuus, niin on asetettu tällainen valvontakomitea. Onko se sitten riittävästi tulevaisuutta varten, en tiedä. Mutta se on se juridinen puitteisto, jota minä olen tarkastellut, kun tätä paikkaa hain. Ja se on tämä hetken tilanne. Jos parlamentti haluaa tehdä tähän muutoksia, niin Olafin täytyy seurata niitä. Ja uskon myös, että tässä ei ole kysymys siitä, että tätä tulisi viedä pääjohtajan eteenpäin, vaan jos muutosta ehdotetaan, niin Olafin kokemusta ja viimeisen 11 vuoden ajalta täytyy ottaa huomioon. Honorable Stais. Mevrouw, um, u hebt een verwijzing gedaan. Viittasitte tässä jalkapalloon ja monet äh, jalkapalloon jo äh, tarttuivatkin. Tämä on hyvin hankala minulle. Olen pelkialainen ja mitä jalkapalloon tulee, niin eipä meillä kovin hyvin mene, joten jätetään nyt tämä jalkapallo. Meillä on tässä nyt Olafin pääjohtajaksi kuusi ehdokasta, kolme, jotka tuntuvat sen hyvin, yksi, joka suorastaan Olafin isä, kaksi, jotka työskentelevät Olafissa. Ja sitten kolme, jotka todella voivat tuoda aivan uutta tuulta Olafin purjeisiin. Te olette yksi näistä kolmesta uudesta ja olette varmasti valmistautunut hyvin. Olette kuullut myös kritiikistä ja puutteista, joita ähm, Olafin suhteen on todettu olevan. Varmasti olette pohtinut, äh, että jos minusta nyt tulee Olafin pääjohtaja, niin äh, mitä uudistuksia, mitä tekisin. Mitkä olisivat, jos vaikkapa nyt ajatellaan sata ensimmäistä työpäivänä Olafin johdossa, niin mitkä olisivat ensimmäiset asiat, mitä tekisivät? Ähm, tekisitte? Niin, se on vähän niin kuin kuoherruskuukausi nämä ensimmäiset sata päivää. Se on se aika, jolloin on ainakin jonkun verran aikaa käytettävissä organisaation tutustumiseen ja henkilökuntaan ja hallinnoitsijoihin tuku, tu, mutta myös kyetään rakentamaan näitä suhteita sidosryhmiin. Kyllä minä olen läksyni tehnyt, olen lukenut vuosikertomuksia, olen lukenut sitä kritiikkiä, jokilla Olafia kohtaan eri äh, suunnilta viimeisen kymmenen vuoden ajan. Aloittaisin kritiikistä ja katselisin ympärilläni organisaatiossa nähdäkseni, onko henkilökunta sitä mieltä, että kun parlamentti on esimerkiksi, että muut sidosryhmät ovat esittäneet Olafista. Sillä sieltä täytyy aloittaa, kun yritetään muutoksia tehdä. Meidän täytyy katsoa sitä, että ymmärrämmekö toisiamme, sillä jos emme, niin on tietysti hyvin vaikeaa tehdä muutoksia. Ei muutoksia voida käskeä. Eli ensimmäinen sata päivää sisältäisi paljon kuuntelemista ja sen jälkeen toimintaa. Grazie, onorevole Sonde. Kiitoksia, Sondergaard. Kiitoksia, eh, tak. Eh, <clears throat> er kvaliteter for Kiitoksia. i Kiitoksia. Teillä on siis todella tällaista tutkimustyöstä veroalalta kokemusta. Ja teidän perustelunne, mitä tulee muihin tutkimuksiin, niin viittasitte kokemukseenne kansainvälisestä yhteistyöstä. Voisitteko ihan kuvailla meille, minkälaisia nämä konkreettiset tapaukset voisivat olla? Ja sitten vielä toinen kysymys kirjallisessa esityksessänne toteatte, että haluatte toimia sen puolesta, että Olaf toimii hyvin avoimesti ja läpinäkyvällä tavalla. Tarkoitatteko menneisyyttä vai tulevaisuutta? Tarkoitatteko, että se kritiikki, jota on osoitettu, puhuttu tai esitetty kohdistuu juuri tähän avoimuuteen ja että aiotte tehdä asialle jotain? Oliko sinne kaksi kysymystä? Uh, my niin, siis äh, kokemukseni, minä olen 20 vuoden ajan äh, työskennellyt äh, verotuksen parissa ja kaikki tapaukset, joita pöydälleni on tullut, saattavat käynnistyä veroista, mutta siellä on aina jotain muutakin piilossa. Ja varmasti olette tietoisia 1920-30-luvulta, kun Al Capone Yhdysvalloissa tuomittiin. No hän tähän epäiltiin murhasta ja väkivallasta, mutta hänet saatiin kiinni verojen vuoksi ja myös telkien taakse juuri verojen vuoksi. Ja itse olen työskennellyt sellaisten juttujen parissa, joissa, joihin on liittynyt järjestäytynyttä rikollisuutta, huumeita, väkivaltaa, mutta näitä johtohahmoja, järjestäytyneisyyden rikollisuuden johtohahmoja on hyvin vaikea saada tuomituiksi. Ja me olemme olleet onnekkaita, koska olemme saaneet heidät kiinni näistä verojutuista ja näin sitten telkien taakse. Tämä on minun kokemukseni. Niin, sitten puhuitte avoimuudesta, läpinäkyvyydestä, että oliko tämä kritiikkiä minun puolelta, niin avoimuus on tarpeen, jotta saadaan ansaittua kunnioitusta, jotta tämä järjestelmä saa kun, kunnioitusta niin kuin Olaf. Ja jos tekee hyvää työtä, ihmiset eivät välttämättä pidä sinusta, mutta jos olet avoin äh, sen suhteen, mitä teet ja miten, niin äh, sellainenkin äh, järjestö, joka Olafin tavoin tekee tutkimus, tutkimustyötä, voi saada kunnioitusta, mutta sen on toimittava avoimesti, jotta se tätä kunnioitusta voisi saada ja sen todella ansaita. Makovei. Thank you. Makovei, olkaa um. Kiitos. Teillä on paljon johtokokemusta pitkältä ajalta tutkinnasta muusta ja minäkin arvostan päätöstänne hakea paikkaa. Ensimmäinen kysymykseni. Korruptio sinällään ei kuulu Olafille. Tiedämme, että petokset ja korruptiot ovat kytköksissä paljolti. Onko teillä mitään suunnitelmaa näiltä osin, että tämä yhteys, keskinäinen suhde toteutuisi paremmin Olafin toiminnassa. Mitä mieltä olette tällaisesta yhteydestä korruption ja petosten välillä? Toinen kysymys. Ongelmia on ollut Olafin nykyisessä työssä tullit ja sitten tutkintojen pituus. Mitä te tekisitte tutkinnan nopeuttamiseksi? Voidaanko niitä parata tärkeysjärjestykseen? Jos niin, niin millä kriteereillä? Well, the first question has to do with corrupt... Ensimmäinen kysymys liittyy korruptioon. Ja koska se ei ole erityinen osa Olafin toimivaltuuksia, niin uskoakseni Olafin pitäisi ainakin alusta lähteä työstää kovasti petospuolta. Mutta uskon myös, että Olafin vastuulla on se, että se ehdottaa muutoksia juridisen puitteistoon. Ja kyllä minun täytyy sitten jälleen tutkia sitä, mitä kokemuksia Olafilla on edellisistä tutkimuksista, jotta voisin sitten sanoa, että onko hyvä ajatus se, että Olaf ehdottaisi tällaista muutosta juridisen puitteistoon. Toinen kysymys koski tutkimuksen kestoa. Ja olenko sitä mieltä, että meidän tulisi asettaa tiettyjä asioita etusijalle? Kyllä, näin uskon tietyn, tietyissä tapauksissa, sillä minun mielestäni on niin paljon erilaisia tapauksia, joita tulee tutkia. Ja edellisestä vuosikertomuksesta käy ilmi, että keskimääräinen tutkimuskesto on enemmän kuin kaksi vuotta. Minusta se on aivan liian pitkä aika. Ja vaikka Olaf keskittyykin aika vaikeisiin tapauksiin, niin kyllä niidenkin kestoa täytyy edelleen vähentää. Muussa tapauksessa ei voida hyödyntää tulosta. Ja jotta näin voitaisiin tehdä, täytyy tehdä paljon eri asioita, ei vain yksi ratkaisu ole mahdollinen. Ensinnäkin täytyy katsoa vaikka kymmentä eri tutkimusta ja katsoa jokaista niiden osaa, jotta nähdään, mihin se aika oikein kuluu. Onko henkilökunnalla oikea pätevyys ja oikea väli, oikeat välineet työskentelemiseen. Miten riskianalyysiä, tiedonhakua käytetään ja kaikkia muita välineitä. Millä tavalla henkilökunta työskentelee? Kyllä minä tiedän, että työskentelyn on omat ohjeensa, mutta täytäntöön pannaanko niitä? Minusta meillä täytyy olla suunnitelma, jossa on useita eri toimia, jotta voitaisiin sitten lyhentää tutkimuksen kestoa, mutta olen aivan vakuutunut siitä, että se on mahdollista. Tender. Sí, gracias, Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa tänne valiokuntaamme. Te esittäydytte eh, erinomaisena hallinnoijana ja minä pidän tällaisesta profiilista, mutta Olaf on väline, eh, joka liittyy niin määrälliseen kuin laadulliseenkin eh, näin tapausten hallinnointiin. Eli Kysyisin, että kuinka suuria henkilöstömääriä olette hallinnoinut ja johtanut toimessanne. Ja sitten kun ajatellaan Olafin henkilöstöä, niin kyse on hyvin monikulttuurisesta ja moninaisesta henkilöstöstä. Ja tietenkin täällä Makovei puhui juuri myöskin määräajoista. Olafissa yritämme näitä käsittelyaikoja lyhentää. Minkälaiset käsittelyajat teillä on ollut työssänne? Ja sitten kun täällä puhutte näistä henkilökohtaisista kyvyistä, <laughs> niin toteatte, että huutomerkin kerran, että haluatte todella tot, tykkäätte petosten torjunnasta. Ja hyvä näin, tällaista me tietenkin etsimmekin, mutta tiedätte, että kun esimerkiksi nämä käsittelyajat ovat hyvin pitkiä, niin tämä voi olla erittäin suuri ongelma ja kaikenlaisia ongelmia on ollut viime aikoina. Kiitos. Uh, quite a few questions. Uh, Aika monta kysymystä. Toivottavasti muistan nyt kaikki laatu, y- tiimien koko. Meillä on nyt 2000 työntekijää meidän virastossamme. Totta kai he ovat yksiköissä 12 eri toimistoa ja ne on jaettu vielä osioihin kussakin 20 ja sitten omat tiimit, joita on yleensä 24. Arjessani minä, minulla olisi kahdeksan henkilön johtoryhmä sitten seurannassa ja tulosten tarkastelussa tarvitsen kaikkia organisaation johtajia, niin sitten meitä on noin satakunta. Ja he tapaavat joka toinen kuukausi. 12 toimistonjohtajaa nähdään kaksi kertaa kuukaudessa, eli 20. Se on minun tapani johtaa organisaatiota muiden kautta. The sitten monikulttuurisuudesta, monimuotoisuudesta organisaatiossa. No, nykyisessä virastossani niin meillä on noin 15-20 prosenttia uh, muualta kuin Ruotsista alun perin. Me olemme työstäneet tätä paljon, kun me palkkaamme uutta väkeä. Noin 10 vuoden ajan näin on tehty. Tässä etuna on se, että kun tehdään tilintarkastusyrityksessä, niin enää ei tule valituksia siitä, että ihmiset eivät ymmärrä kieltä, kulttuuria, koska varsin usein voimme tehdä tilintarkastuksen ja toimintatiedonkin kielellä, joka on myös omistajan äidinkieli. Ei se helppoa ole, sanotakoon se. Ei ole helppoa johtaa virasto, joka on monikulttuurinen – saada kärsivällisyyttä. Meillä on myös johto-ohjelma, joka perustuu Siellä on Hofstedtin professori mukana selittämässä että Se liittyy ymmärtämiseen ja siihen, että ymmärretään kulttuureja ja kieliä. Se on aika menestyksekäs, mutta se toteutuu monen vuoden kuluessa. Se ei noin vain yksi kantaan toteudu. Sitten oli vielä näistä käsittelyajoista. Nykyisessä virastossa me käsittelemme mutkikkaita juttuja, kuten Olafkin. Mutkikkaat edellyttävät yhteistyötä syyttäjän poliisilaitoksen kanssa. Meillä on 10 kuukauden käsittelyaika. 80 prosenttia tapauksista täytyy selvittää 10 kuukaudessa – jos ei, niin sitten täytyy raportoida minulle henkilökohtaisesti ja selittää syyt. Ei se helppoa ole ja me teemme sen eteen viisi vuotta työtä. Joka vuosi saa päästä eteenpäin, mutta ei saa menettää otettaan, muuten se edistys ei etene. Ja sitten tässä vielä. Niin, sitten oli kai myös kysymys, joka liittyy eettiseen säännöstöön, deontologiaan. Johtamassani virastossa meillä oli kymmenen vuotta sitten tehty päätös siitä, minkälaisen koodiston täytyy jakaa, että voisi meidän kanssa tehdä työtä. Ei sitä voi ihmisille määrätä, täytyy pystyä tuntemaan, että voi sen jakaa. Ei sekään ole helppoa on kuitenkin, siitä saa tyydytyksen, jos jatkaa, mutta ainakin 4-5 vuotta menee ennen kuin pystyn sanomaan, että koko henkilöstö oli samaa mieltä näiden etisten määrästä kanssa. Se on tiukka paikka, mutta kyllä siinä onnistuu. Sorry, no, era, eh, no hablaba... Olen pahoillani, niin en puhunut siis tällaisesta sisäisestä koodistosta, vaan ajatellen niitä henkilöitä, joihin nämä tutkimukset vaikuttavat. Oh, I'm sorry, then I misunderstood your question. Anteeksi, että ymmärsin tämän kysymyksenne väärin. Kun tutkimukset tehdään, ovatpa ne sitten hallinnollisia tai tehdäänpä niitä sitten syyttäjän tai poliisin toimesta, niin täytyy varmistautua siitä, että ihmisiä kohdellaan hyvin. Ihmisillä on paljon oikeuksia. Ja silloin täytyy varmistautua siitä, että tutkimukset tehdään niin, että näitä ohjeita ja juridista puitteistoa seurataan, niin jota on tarkoitus seurata. Se on mielestäni erityisen tärkeää. Onorevole Andreas. Andreasen. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Rova Jelbrand, paljon on todettu ja paljon on keskusteltu myös siitä, kun ajatellaan, mikä on Olafin tutkinta ja syyttäjäpuoli, mutta mitään ei ole saanut vielä löydöistä. onko se keskiä osa Olafin työtä, että se löytää nämä tapaukset? Tutkintatyötä ei voi aloittaa ennen kuin on löytö tehty. Olaf on sen sivuttanut tähän asti. Jos olette samaa mieltä tämän väitteen kanssa, niin miten aiotte vahvistaa tätä alaa? Well, of course you have to detect the fraud and find it first, otherwise... Niin, tietysti tuo petos täytyy ensin löytää, eihän sitä voida muuten tutkia. Kiitos, tai sitten kysymyksen. Uskoakseni 50 prosenttia Olafin tutkimuksista tänä päivänä alkaa sillä tiellä, kun Olaf saa. Uskoakseni Olafin täytyy toimia jo ennalta. Sen täytyy työstää riskianalyysejä ja pohtia sitä, missä petosta voisi syntyä. Täytyy tietysti tietää, mistä etsii. Eihän muuten näitä petoksia voida löytää. Ja Olaf on kyllä tässä suhteessa hyvä järjestö, koska sillä on monikulttuurinen joukko käytössään, jolla on tietoa monilta eri alueilta. Sillä on syyttäjiä, sillä on ihmisiä, joilla on juridinen tai taloudellinen tausta. Ja jos petoksia halutaan tunnistaa, niin silloin täytyy tietää, mistä niitä etsitään. Ja samalla täytyy hyödyntää kaikkia näitä moderneja työvälineitä, jotka ovat mahdollisia, jos halutaan tunnistaa petokset tehokkaalla tavalla. Grazie. Kiitos, kiitokset Rova Jelbrantille. Tältä päivältä me olemme päättäneet. Sono concluse le audizioni. Kuulemiset päättyvät ja huomenna palataan asia kello yhdeksän. Hyvä.